Witam Państwa z 15-minutowym opóźnieniem, ale czekaliśmy na większą... No niin, tervetuloa takaisin. Olemme 15 minuuttia myöhässä aikataulusta. Meidän piti odottaa, että jotkut teistä pääsivät paikalle. Ja muutetun esityslistan mukaisesti aloitamme kohdasta 11, eli ei kohdasta 10, vaan kohdasta 11. Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpano. Ja valmistelija on Sofia Rivero. Vastaava valiokunta on Envi. Ja pyrimme saamaan torjunta-aineiden kestävää käyttöä ja vähentämään riskejä niiden käytössä. Lisäksi direktiivin tarkoituksena on edistää integroitua ja myöskin vaihtoehtoisia tekniikoita ja lähestymistapoja, esimerkiksi muita kuin kemiallisia vaihtoehtoja torjunta-aineille. Tämä on poikkeuksellisen tärkeä asia. Ja toistaiseksi tästä on keskusteltu myöskin eri tiedotusvälineissä. Ja eurooppalaiset kuluttajat pitävät tätä hyvin tärkeänä aiheena. On olemassa eri, jonkun verran eriviä mielipiteitä aiheesta. Ja vastaava valiokunta on Envi, ja me esitämme tästä lausunnon ja pitämitä puheita annan eh, Rava Riveirolle puheenvuoron. Hän voi esitellä meille tämän lausunnon. Um Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hiukan kiistanalainen kysymys, mutta meidän täytyy olla käytännönläheisiä. Meidän täytyy puhua tästä asiasta rauhallisesti meidän täytyy katsoa tutkimuksia ja tieteellisiä tietoja. Täytyy ottaa huomioon talous, ympäristö, kansanterveys, maanviljelijöiden tulot. Ja siksi korostaisin sitä, kuinka hyödyllinen tämä direktiivi on, kun ajatellaan torjunta-aineiden kestävää käyttöä, vaikka vielä on parantamisen varaa, kun ajatellaan harmonisointia, riskiindikaattoreita, toimijoiden eri tavoitteita ja ohjelmia – ja meidän täytyy saada myöskin täydellisempiä tietoja kansallisista toimintasuunnitelmista. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Meillä pitää olla mitattavissa olevia tavoitteita, jotka ovat tasapuolisia. Ja tämä nyt oli ensimmäinen puute tässä täytäntöönpanossa. Sitten on yksi kielteinen seikka, kun ajatellaan ongelmia, jotka liittyvät investointeihin, tutkimukseen yrityksissä – Meillä pitää olla integroitua hallinnointia, koska ei ole mitään järkeä siinä, että meillä olisi lainsäädäntöä, jossa on sitten valtava luettelo poikkeuksista. Monissa maissa on muutettu alkuperäisiä vähennystavoitteita torjunta-aineiden osalta, mutta josta päästään riskinhallintatavoitteisiin, niin meidän täytyy sitten investoida vähän vaihtoehtoihin joissain jäsenvaltioissa ei ole panostettu integroituun suojeluun. Siellä on panostettu vähemmän kestävän maatalouteen, mutta torjunta-aineet ovat merkittäviä välineitä maatalousalalla. Meidän täytyy myöskin katsoa, miten erilaiset taudit vaikuttavat tuotantoon ja on tärkeää, että viljelijöillä on kohtuuhintaisia torjunta-aineita käytössään. EFSAn suunnitelmat, jotka liittyvät näihin asioihin, niin osoittavat, että 97,2 prosenttia näytteistä oli EUn lainsäädännön mukaisissa rajoissa, ja se osoittaa, että meillä on hyvin tiukka ja turvallinen elintarviketuotantojärjestelmä. Kuluttajat voivat luottaa eurooppalaiseen maatalouteen. Euroopan vesistöt ovat yhä puhtaampia torjunta-aineista, mutta meidän täytyy pyrkiä siihen, että jäänteitä ei päätyisi pohjaveteen tai pintaveteen. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voitaisiin lieventää näiden aineiden päätymistä järviin, jokiin ja valtameriin. Meidän täytyy katsoa, miten nämä aineet saattavat saattavat päätyä maaperään, jotka ovat yhteydessä pohjavesiin. Digitaalinen maatalous on tärkeää ja meidän täytyy estää torjunta-aineiden leviämään alueilla, joissa niitä ei tarvita. Ja meillä pitää olla uudenlaisia laitteita ja teknologiaa, joka on tehokkaampaa ja joka voisi vähentää maanviljelijöiden, alan toimijoiden ja suuren yleisön altistumiseen näille aineille. Erityisesti tämä koskee hedelmän kasvatusalaa. Siellä täytyy noudattaa eurooppalaisia sääntöjä. Ja lisäksi meidän täytyy parantaa tiedotusta, valistusta. Meidän täytyy tiedottaa ihmisiä torjunta-aineiden vaikutuksista ihmisten terveyteen, jotta alan toimijat tietävät, kuinka voidaan oikealla tavalla hyödyntää näitä tuotteita ja suojella kansanterveyttä. Eli tiedotuskampanjoita tarvitaan jotta voidaan edetä näissä asioissa ja meidän täytyy lisätä maatalousneuvonantajien määrään. He voivat katsoa, että jokaisen asian reagoidaan oikealla tavalla. Meidän täytyy katsoa torjunta-aineiden tilannetta kokonaisuudessaan ja olen valmis kuuntelemaan kantojanne ja panemaan merkille erilaiset mielipiteenne. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon tästä. Sitten varjoesittelijöille puheenvuoro. Kaksi minuuttia kukin. Ja sen jälkeen muut puhujat yksi minuutti kullekin. Iver Paret, kaksi minuuttia. Hyvät kollegit, tänään arvomuksen. Hyvät kollegat, panisin monet kiitokset esittelijälle hyvästä työstä. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen siihen, mutta haluaisin saada lisää selkeyttä ja konkreettisuutta. Esimerkiksi ensimmäisessä ehdotuksessa on aika mieto sanamuoto siitä, että olisi harmonisoituja riskiindikaattoreita. Komission täytyisi katsoa, tai komissio toteaa, mitä ovat puutteet jäsenvaltiossa, mutta sen ja lisäyksiä tähän ei ole tullut. Se, se että komissio ei onnistunut toimimaan – on saanut aikaan sen, että jäsenvaltioissa käytetään omia riskiindikaattoreita, mikä ei suinkaan luo tällaista kattavaa kuvaa. Joten tämä direktiivin liite, sen toteutuminen jää tässä työksi tähän voimakkaamman sanamuodon, jossa kehotetaan komissiota kehittämään harmonisoidun riskiindikaattorin. Toinen kohta, siinä todetaan, että useat tehtävät ovat muuttaneet alkuperäisiä tavoitteitaan ja keskittyvät enemmän torjunta-aineiden, käytön riskien vähentämiseen enemmän kuin todelliseen käyttömäärien vähentämiseen. Ja tämähän itse asiassa kuitenkin on se, mitä direktiivi vaatii. Siinä vaaditaan sitä, että vähennettäisiin riskejä, joita liittyy torjunta-aineiden käyttöön. Sen sijaan, että vähennettäisiin itse asiassa määrällisesti torjunta-aineiden käyttöä. Itse asiassa se, että vähennetään riskejä, ei varmistaa sitä, että kaikki tavoitteet voitaisiin saavuttaa, joita meidän pitää muuttaa sanamuotoa. Se, miten paljon käytetään todennäköisesti ei merkitse sunkaan riskien vähentymistä. Kohta neljä. Ei ole selvää se, mihin perustuu se väittämä, että Euroopan vesistöt muuttuvat puhtaammiksi. On todettu, että 99 prosenttia näytteistä vastasi direktiivin eh, standardeja, mutta pidä unohtaa, että näytteet oli otettu sekin, kun vettä oli käsitelty, ja komission raportissa todetaan, että tilanne ei ole kovinkaan hyvä. Kohdassa viisi on mukaista keskittyä täsmä- ja digitaaliseen maatalouteen, mutta se kaikki edellyttää resursseja, ja meidän pitäisi katsoa, löytyykö niitä YMPstä. Kiitos. Madame McIntyre. Kiitoksi. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelija oikein paljon hänen työstään. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja tuen kyllä ehdottomasti tätä. Haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeää on se, että saimme integroidun eh, torjunta-aineen hallinnan. Se on erittäin tärkeää, siihen meidän pitäisi investoida. Aivan kuten tässä eh, valmistelija onkin sanonut kappaleessa kolme, on tärkeää, tunnustaa, että torjunta-aineet ovat osa tätä integroitua hallintaa. Ja se, että emme voi enää pärjää ilman torjunta-aineita, tämä ei ole e, käytännöllistä. No kuitenkin kaikesta huolimatta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kehittää täsmä maataloutta ja vähentää tätä torjunta-aineiden käyttöä. Yksi sana, tässä lausunnossa, josta en pidä, on se, että tässä käytetään sanaa monissa. Monissa jäsenvaltioissa ei ole, ää, o, ei, ei ole toimittu niin kuin olisi pitänyt. Haluaisin sanoa tämän saman pois, koska West Midlandsilla me, Midlandsissa meillä on erinomainen ää, yliopisto, jossa on keskus ää, torjunta ainehallinnassa hallinnassa. Ja siksi haluaisin tämän sanan pois. Eli tässähän käsitellään maailmanlaajuisia asioita, eikä ainoastaan Iso-Britannian maataloutta. Ja kyseessä on myöskin esimerkiksi trooppiset metsät, eli aktiivisesti pitää tehdä tutkimusta, teknologia on erittäin tärkeää ja pitää katsoa myöskin tätä resistanssikysymystä, eli kaikki nämä asiat ovat erittäin tärkeää, kun puhutaan integroidusta hallinnasta ja torjunnasta. Ja haluaisin myöskin vielä sanoa, että on erinomaisia keskuksia, jotka tekevät erinomaista työtä tällä alalla. Kiitoksia. Yes, thank you very much, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin korostaa sitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Tämä on hyvä mietintö. Siinä on mukana kohdat, jotka olivat minulle tärkeitä esimerkiksi riskiindikaattorien harmonisointi eri jäsenvaltioiden välillä ja myöskin integroitu torjunta-aineiden hallinta. Sitä tulisi tukea ja vahvistaa eri jäsenvaltioissa. Ja yleisesti ottaen torjunta-aineiden kestävä käyttö on äärimmäisen tärkeä kysymys, kun ajatellaan torjunta-aineita. Tämä on lisenssi käyttää erilaisia kasvinsuojeluaineita. Ja joskus meillä on aika tunnepitoisia keskusteluita siitä, että kielletään tiettyjä aineita ja kasvinsuojeluaineita. Mutta sinänsä ei ole kyse siitä, onko vaarallista käyttää jotain ainetta, vaan kyse on enemmän siitä, että niitä käytetään väärin. Ja meidän pitäisi puuttua enemmän tähän väärinkäyttöön. Eli aineita voidaan edelleen käyttää viimeisenä oljenkortena. Jos katsotaan eri aineiden lupamenettelyitä, niin meidän täytyy katsoa, miten varmistetaan se, että niitä käytetään ainoastaan, jos meillä on integroitu torjunta-ainesuunnitelma. Eli hyvin tärkeä asia. Ja näille aineille voidaan myöntää siis käyttölisenssit. Kiitos. Mm. Uh, it's, uh... On varmaankin yksi niistä asioista, joista monet uh, parlamentin saavat lukuisia viestejä. Saan harvoja viestejä viljelijöiltä enemmänkin ihmisiltä, jotka eivät ole osa viljelijöiden yhteisöä, jotka ovat kiinnostuneet ruuasta, jota he syövät. Ja tästä syystä he ovat huolestuneita näistä kysymyksistä. Ja siksi, kuten sanoin, minä saan myöskin muutamia viestejä viljelijöiltä, mutta kenties sata kertaa enemmän muualta. Näyttää siltä, että keskustelun toinen osapuoli on paremmin organisoitunut, mutta tämä on sellainen aihe, joka, jos se ole vain poliitsi täysin typerä, niin on asia, joka on voinut havaita, ja se on, siihen on kittävä huomiota joka tapauksessa. Minua kiinnosti kuulla, mitä edustaja Hautema sanoi tästä viimeisestä vaihtoehdosta. Miten pitkälti, pitkälle voimme mennä tässä viimeisessä vaihtoehdossa niin, että siitä voidaan tehdä todella viimeinen vaihtoehto? Ajatus siitä, että päästäisiin eroon kaikista torjunta-aineista eikä käytettäisi niitä lainkaan, on luultavasti asia, jota ajaa se, että ihmiset ovat huolestuneet siitä, miten riippumatonta on tutkimus, miten riippumattomia ovat selvitykset, joita EFSA käyttää. Ja mä haluaisin myöskin sanoa, että tärkeämpää on se, että ei näytä olevan selvityksiä ja todellisia selvityksiä, jotka olisi tehty siitä, miten eri torjunta-aineiden kokteilit, joita käytetään, vaikuttavat. Jos ihmiset, ovat, katsovat, että voivat luottaa eh, näihin selvityksiin, joita tulee, eh, kun täällähän jotakin vuosia sitten oli eh, viesti, jonka mukaan Lardi oli hyvää, mutta kun katsoin mainosta tarkemmin, niin huomasin, että se oli Lardista vastaavalta yksiköltä lähtöisin. Eli kysymys on siitä, että ihmiset keräävät näitä kommentteja ja valmistavat näitä kommentteja, jotka myyvät näitä samoja tuotteita. Me siis tarvitsemme riippumattomuutta, tarvitsemme sitä, että ihmiset kokevat, että nämä tutkimukset, joita tehdään, ovat todella riippumattomia. On tärkeää, että käytetään enemmän varaa tähän tutkimuksiin ja tehdään selvityksiä, jotka ovat todella riippumattomia. Ja, herzlichen Dank. Ich ersetze... Kiitoksia. Puhun nyt Scott Cajon nimissä. Hänen varjoesittelijämme ja puhun nyt hänen nimissään. Scott Cajon on samaa mieltä Riberon kanssa. Eli maiden täytyy toimittaa perustavanlaatuisia tietoja kansallisista toimintasuunnitelmista. Ja hän on samaa mieltä myöskin siitä, että jäsenvaltioiden ohjelmoi näitä tavoitteita torjuntoaineiden vähentämisen osalta ei saa jatkuvasti muuttaa. Meillä pitää olla selkeät tavoitteet jäsenvaltioille ja meidän täytyy miettiä toimenpiteitä, jos näistä säännöistä ei pidetä kiinni. Hän on samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla enemmän konkreettisia sitoumuksia torjunta-ainekysymyksissä. Meillä pitää olla integrointu kasvien suojeluohjelma, jossa otetaan huomioon täydentävät ehdot maataloudessa ja tähän ei liity ainoastaan se, että puhutaan torjunta-aineista, vaan myöskin integroitu kasvinsuojelusuunnitelma on tärkeää. Ja meidän täytyy tukea viljelijöitä erityisesti niiden toimien osalta, jotka liittyvät integroituun kasvinsuojeluun. Esimerkiksi torjunta-aineita tulisi välttää, koska on muitakin vaihtoehtoja. Ja lausunnossa on todettu elintarvikkeissa olevista jäänteistä, ja se osoitti, että 77,2 prosenttia äh, näistä näytteistä oli lainsäädännön mukaisia. Mutta kyse ei ole pelkästään torjunta-aineen jäämistä, vaan tässä on kyse myöskin vahingoista ympäristöön ja maaperään. Ja jos katsotaan yksittäisten torjunta ainoiden jäänteitä, niin silloin ehkä unohtuu se, että on osoitettu, että monia torjunta-aineita käytetään yhtäaikaisesti ja syntyy cocktail-vaikutus. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että tällaiset cocktail-vaikutukset ja niiden vaikutukset ympäristöön ja kansanterveyteen tutkitaan kunnolla. Sallitut jäämät ovat usein korotettuja, kun esimerkiksi Eurooppaan tuodaan uusia geenimuunneltuja kasvoja, joissa on enemmän jäänteitä. Eli kansalaiset eivät halua tällaista enää jatkaa. Ja toivottavasti Euroopan parlamentti etenee tässä asiassa kunnianhimoisesti. Kiitos. Andrew. Oui, merci. Merci, le Kiitoksia, puheenjohtaja. E, olen ollut mukana työssä tämän asian osalta aikaisemmin. Mutta mitä sitten tulee tähän direktiivien sen täytäntöönpanoon. Haluaisin ensinnäkin kiittää Sofia Riveroa hänen tekemästään työstä, koska tämä lausunto on erinomainen. Sitä voitaisiin täydentää joiltakin osin. Ensinnäkin tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Tämä on selvää, tämä käy selväksi tästä työstä. Ja direktiivin kaikki osa-alueet eivät tule tässä käsitellyksi. Jos ajatellaan vaikkapa näitä tietojen, keräys, tietojen keräystä ja myöskin tässä puuttuu jonkun, jonkun verran johdonmukaisuutta, kun ajatellaan esimerkiksi vaikkapa jonkunlaista tavoitetta, aikataulutavoitetta. Olisi hyvä tietää, että miten nämä tavoitteet myöskin mitataan. Eli jonkunlainen arviointi työ tässä tarvisi myöskin tehdä. Eli näissä olosuhteissa on vaikea välttämättä hallita, hallinnoida tätä direktiivin täytäntöönpanoa. Tässä ei välttämättä nähdä, ole myöskään otettu näitä ei-kemiallisten torjunta-aineiden <clears throat> näkökulmaa huomioon. Tässä tarvitaan toimio- tai peräänkuulutetaan toimijoiden käytöksen muutosta mutta ilman, että puhutaan tästä tuotannon tavan muutoksesta, siitä, että se olisi ekologisempaa, ympäristöystävällisempää ja että käytettäisiin tällaisia resistenttisempiä ikään kuin ää, lajeja. Eli haluaisin kuitenkin kiittää Sofiaa tästä työstä. Kiitoksia. Grazie Presidente, anch'io voglio... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Riberoa erinomaisesta lausunnosta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, tarvintaineet. Meillähän on erityinen valiokunta, joka toivon mukaan pystyy viemään päätökseen tämän työn mahdollisimman pikaisesti. Olen tyytyväinen edistykseen, jota yleisesti ottaen on tapahtunut jäsenvaltioissa, kun ajatellaan vuoden 2009 direktiivin täytäntöönpanoa. Mutta en nyt lähde toistamaan sitä, mitä on sanottu. Eli puhun nyt kolmesta ongelmasta. Ensinnäkin monissa jäsenvaltioissa ei ole kunnolla sitouduttu integroittuun lähestymistapaan. Eli meillä pitää olla kestävämpää maataloutta, kun ajatellaan ympäristöä, ja tietysti kulujen pitää olla alhaisempia viljelijöille jos ajatellaan vaikka tällaista perinteistä maataloutta. Ja sitten kun ajatellaan täsmämaataloutta ja digitaalista maataloutta, niin meidän täytyy välttää se, että torjunta-aineita leviää alueille, joilla niitä ei tarvita. Ja teen näistä asioista tarkistuksia, ja yksi liittyy myöskin jäsenvaltioiden rooliin. Niiden on otettava kansallisiin toimintasuunnitelmiin mukaan konkreettisia ja mitattavissa olevia ja toteutuessa olevia tavoitteita. Meidän täytyy saada luotettavampaa tietoa torjunta-aineiden käytöstä kasveihin. Kiitos. Grazie Presidente, grazie alla... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valmistelijalle. Kaksi sanaa, jotka ovat tärkeitä, kun puhutaan torjunta kestävästä käytöstä, eli koulutus ja viestintä. Usein kun puhumme tästä asiasta, olemme yhteydessä tuottajin Ja tässä on kulttuurien yhteen isku. Eli näissä asioissa on ongelmia, lähinnä taloudellisia ongelmia. Eli tässä nyt ei toimita kuulu, toimi näiden tuottajien etuja vastaan. Mutta Italiassa esimerkiksi on konkreettisia tapauksia, tapauksia, joissa tuottajat itse pyytävät kansalliselta paikalliselta hallinnolta, että heitä valvottaisiin ja että olisi tiukempia sääntöjä kemiallisten aineiden käytössä. Hyvä koulutus ja hyvä viestintä ovat johtaneet siihen, että nyt pelaamme yhdessä ja kaikki alan toimijat voivat voittaa, tuottajat, ympäristö, kuluttajat. Eli jos päästään tästä kulttuurierosta eteenpäin, niin silloin näiden sääntöjen tehokkuus, joista on puhuttu, nousevat eksponentiaalisella tavalla. Eli kun ajatellaan toimintatapaa ja viestimistä yhteisistä tavoitteista, niin uskon, että se olisi tärkeää. Eli siihen kannattaa investoida, koska meillä on tämä win-to-win-järjestelmä, eli olemme panostaneet laatuun ja kansanterveyteen. So Buddha. Da, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Sigur că este un subiect foarte sensibil. Kiitos. Tämä on tietysti hyvin herkkä kysymys ja on hyvin vaikea suhtautua asiaan maltillisesti, koska me olemme kaikki intohimoisia, kun on kysymys tästä asiasta, ymmärrä miten tärkeä se on. Tämä voi johtaa myös tällaiseen sotaan maatalouden, viljelijöiden ja muun maailman välillä, koska kumpikaan tule ilman toista toimeen. Kaikkien intressit täytyy ottaa huomioon, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon myös se, että maatalous tarvitsee torjunta-aineita. Samaan aikaan viljelijät kuitenkin ovat tilanteessa, joissa heihin vaikuttaa torjunta-aineiden irrationaalinen käyttö. Minusta pitäisi jatkaa tutkimusta ja pitäisi löytää sellaiset torjunta-aineet, jotka eivät ole yhtä haitallisia – ja pitäisi myös miettiä sitä, miten tukea viljelijöitä tukemalla hunajaa tuottavia kasveja, koska siitä olisi taloudellista hyötyä. Meidän pitää tehdä selkeä viesti sekä mehiläisten hoitajille että viljelijöille siitä, miten elää yhdessä. So agree. Uh, niin, tässä puhutaan torjunta-aineiden käytössä. Maanviljelijät eivät halua kuluttaa rahaa, he eivät halua käyttää näitä asioita, mutta heidän pitää käyttää niitä. He kävelevät pellolla ja katsovat, että että siellä on vaikkapa joku sieni tai jotkut hyönteiset ovat hyökänneet heidän satonsa kimppuun ja sitten heidän pitää toimia. Ja tässä kollega puhui integroidusta torjunnasta ja tämä on hyvä ajatus koska biologinen kontrolli, valvonta on sen arvoista, että sitä pitäisi kokeilla. Ja tällaisia kokeiluja pitäisi olla enemmän, mutta tämä voi olla melko hitasta siihen mennessä, kun näitä leppäkertoja syntyy tarpeeksi paljon, niin tämä virus, virus on jo levinnyt kasviin, joten pitää, pitää toimia. On kolmen tyyppisiä torjunta-aineita, ja ne yleensä niitä kä- kä- käsitellään yhdessä, eli niitä on kolmia eri tyyppiä, ja integroitu torjunta voisi auttaa esimerkiksi näiden kahden muun tyypin osalta, mutta tämän yhden tyypin osalta se ei auttaisi. Ja siinä ainoastaan voitaisiin käyttää mekaanisia keinoja, ja niissäkin on omat, omat ongelmansa. Se, että käytetään traktoreita, traktoreita perässä näitä välineitä, niin se tuhoaisi kaiken muunkin. Ja sitten nämä äh, kasvit tulisivat uudelleen. Eli tämä, tämä on todellinen ongelma. Ja olen huomannut oman maatalousurani aikana, että tämä aktiivinen aine, sen määrä on pudonnut paljon. Se oli aikaisemmin paljon korkeampi. Eli nyt teknologian avulla sitä on pystytty alentamaan, mutta maanviljelijöillä on muitakin ongelmia. Ja ongelma on se, että kun sitten ää, ähm, kun toimitaan, joudutaan näitä kitkemään näitä äh, kasveja, niin siitäkin tulee ongelma. Eli meillä on todellainen ongelma, kun näitä aineita menee vesistöön. Ja halusin kysyä valmistelijalta, että ottaakohan tähän nämä kaksi torjunta-aineita, joita orgaaniset luomuviljelijät käyttävät, onko ne otettu mukaan tähän? Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kuten tekstissä on todettu, torjunta-aineet ovat tietysti tarpeen viljelijöille. Kollegani muistutti, että nämä ovat hyvin kalliita tuotteita, mutta ne ovat välttämättömiä maataloudessa, koska muuten ei ole tuottoa eikä tuloksia eikä enää elämää. Eli meidän täytyy miettiä, miten nämä aineet saattavat vaikuttaa kielteisesti ja johtaa vakaviin tauteihin, mutta muistuttaisin kuitenkin, että tätä kysymystä ei ratkaista, jos meillä ei ole kunnianhimoista riippumatonta tutkintasuunnitelmaa. Eli puhun nyt näistä korvaavista tuotteista. Olen esittänyt näitä kysymyksiä moneen kertaan ja nyt odottelen vastauksia. Kiitos. Merci, monsieur le président. Je Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Sofiaa tästä äh, lausunnosta. Tämä on erittäin hieno. Ja sitten hieman käytännönläheisempiä aiheita 80-luvulta lähtien olen ollut mukana luomutuotannossa ja olen todistanut sen, että Ranskassa ja muuallakin kuin Ranskassa on ollut erittäin monimutkaista saada tällaista biologista luomutorjuntaa äh, käytäntöön. Ja tämä on ollut erittäin monimutkainen. 2003 vuodesta meillä on ollut sellainen ilmasto, että tässä on ollut haasteita paljon. Ja mielestäni pitää tehdä tutkinta, pitää, pitää tehdä tutkimusta, pitää rahoittaa tutkimusta tästä integroidusta torjuntatavasta ja pitää myöskin eh, täydentää tätä eh, luomutorjunta tutkimusta. Eli mm, minun omat kurkkuni, niitä ovat tietyt sienet, niitä kipun on hyökänneet tietyt sienet, joten on joutunut toimia. Meillä oli viime viikolla tällainen oli turkoosi viikko, eli vapaviikko, ja olen ollut tekemässä pientä tutkimusta kahvin ja kaakan viljelystä Ranskassa. Ja kun näen sen köyhyyden, joka koskee näitä tuotteita, erityisesti näitä tuotteita, joita nämä tuottajat käyttävät, on yksi ensimmäinen, he ovat valmiita luopumaan näistä viljelyksistään, jotta he saisivat tuottavampia tuotteita tuotettua, joten on erittäin kiireellistä, että me saisimme todellakin talouden ja ympäristön tässä etusijalle tässä asiassa. Madame Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle. Muistan keskustelun, torjuntaiden kestävän käytön direktiivistä. Viljelijät olivat silloin huolissaan siitä, että me olimme rajoittamassa mahdollisuuksia käyttää eri välineitä, joilla voidaan valvoa tauteja. Ja tämä direktiivi, siinä on ollut kysymys kestävästä käytöstä ja viljelijöiden terveydestä, samoin kuin myöskin kuluttajien edusta. Ja olin iloinen huomatessani lausunnostani, niin että se heijastelee tätä teidän omissa näkemyksissänne on joitakin kohtia, jotka liittyvät miksi integroituun torjuntaiden <clears throat> käyttöön, hall, käytön hallintaan ja monia viljelijöitä Irlannissa, jotka harjoittavat tällaista säilyttävää maataloutta, he pyrkivät vähentämään tällaisten kemiallisaineiden käyttöä siinä, kun se on mahdollista, mutta he tarvitsevat kuitenkin kasvintorjunta-aineita ja tarvitsevat jotakin, jota voidaan käyttää silloin, kun se on välttämätöntä. Meidän täytyy pitää välineet viljelijöille, jotta voivat todellakin harjoittaa toimintaansa tehokkaasti. Mitä tulee sitten vedenlaatuun, kohtaan neljä, on totta, että <clears throat> testit ovat hienostuneempia kuin noin kymmenen vuotta sitten, joten voidaan havaita pieniäkin määriä, mikä on hyvä asia, ja tämä osoittaa, että maaperän lähellä vesiä, että niitä hallinnoidaan eri tavalla ja että näitä tuotteita ei tulisi käyttää siellä, missä ne pääsevät yhteen kosketuksiin veden kanssa. En tiedä, oletteko katsonut sitä, miten käytetään droneja, lennokkeja ja uutta teknologiaa, joka vähentävät yhteyttä kemiallisten maataloustuteiden kanssa. Näitä kenties pitäisi myöskin tarkastella. Mutta vetäkseni yhteen vielä sen asian, joka oli voimakkaasti esillä, eli toimijoiden kouluttaminen. Oli tiettyä vastarintaa, mutta näyttää siltä, että minun jäsenvaltiossani on koulutusta ja se toimii. Ja me tarvitsemme sitä, että kaikissa jäsenvaltioissa ollaan yhtä tiukkoja. No niin, annetaan sitten puheenvuoro komission edustajalle. Olepa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. On vaikea vastata kaikkien yksittäisiin kysymyksiin, mutta Voin vähän tarjota päivitettyjä tietoja komission toteuttamista tärkeimmistä toimista liittyen ehdotuksiin tässä lausunnossa. Ensinnäkin harmonisoidut riskiindikaattorit, joista useat edustajat puhuivat. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, ja tällä tavalla jäsenvaltiot voidaan saada tekemään enemmän, koska nyt pystymme mittaamaan, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Eli tässä on kannustin parantaa toimintaa. Meillä on jo indikaattoriluonnos, joista puhutaan jäsenvaltioiden kanssa. Tästä äänestetään varmaan joulukuussa, sen kun on järjestetty kuulemiset ja muut menettelyt. En nyt mene teknisiin yksityiskohtiin, mutta tällä tavalla voidaan mitata riskejä, jotka liittyvät käytettyihin tuorintaineisiin. Joissain tilanteissa, kun, on käytetty korkeamman, kun ei ole käytetty korkeamman riskin tuorintaineita, niin silloin kokonaismäärät lisääntyvät, koska ihmiset joutuvat käyttämään vähemmän toksisia ja vähemmän tehokkaita kemikaaleja, joita niitä tarvitaan enemmän. Eli katsomme eri kategorioita ja tarkastelemme sitten näitä eri kemikaaliryhmiä ja kategorioita. Eli tällä tavalla komissio voi päästä tavoitteisiinsa ja sitten voidaan varmistaa, että jäsenvaltioissa toimitaan avoimella tavalla – Eli näitä tietoja varmaan sitten julkistetaan vuosittain ja katsotaan, onko, ovatko riskit käytettyjen torjunta-aineiden osalta vähentyneet. Sitten toinen asia, joka tuli esille, oli se, että integroitu torjunta-aineiden hallinnointi. No, täytyy korjata hiukan tätä terminologiaa, kun sanottiin, että monet jäsenvaltiot eivät ole sitoutuneet näihin asioihin. Jäsenvaltiossa on tehty arviointi ja tämä järjestelmä, integroitu torjunta monilla aloilla on tehokasta, mutta se on hyvin alakohtaista tai satokohtaista. Se ei ole mitenkään systemaattista kaikkialla maassa. Eli saattaa olla jokin alue tai joku sato tai joku viljelijäryhmä, jolla on hyviä käytänteitä. Ehkä jäsenvaltiossa myöskin tehdään tutkimusta, mutta tällaista ei ole kuitenkaan sovellettu yhdenmukaisesti. Eli halusimme levittää hyviä käytänteitä. Näin on tehty keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa työryhmissä ja nettisivuilla. Ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä enemmän ja niiden pitäisi arvioitua integroitua torjuntaa. Eli sen sijaan, että sitä vetäisiin eteenpäin, tätä asiaa pitäisi myöskin tarkastella ja varmistaa, että tätä toteutetaan maatilatasolla. Ja ensi vuonna meillä on työryhmä, jossa kehitellään ohjeita, joiden pohjalta voisi sitten arvioida sitä, onko näitä integroidun torjunnan periaatteita noudatettu. Ja sitten järjestämme koulutusta jäsenvaltioiden tarkastajille. Tämän osa terveellisemmän elintarviketuotannon ohjelmaa. Ja käytännön tasolla osoitamme näille ihmisille, millä tavalla voidaan arvioida integroitua torjuntaa. Ja tietysti täytyy tehdä enemmän tutkimusta ja muuta. Ja toivottavasti Tällä tavalla muutetaan asenteita ja varmistetaan, että niitä sääntöjä noudatetaan sen sijaan, että niistä vain puhuttaisiin enemmän. Sitten kansalliset toimintasuunnitelmat. Ne ovat yhteenvetotoimista, joita jäsenvaltiossa on toteutettu, ja valtaosassa jäsenvaltioita ollaan uudistamassa ja näitä suunnitelmia. Ne ovat voimassa 5-6 vuotta ja niitä nyt tarkastellaan uudelleen. Neljä on jo käyty läpi ja monissa jäsenvaltioissa tämä prosessi on kesken. Ja olemme ottaneet yhteyttä jäsenvaltioihin ja katsoneet, millaisia puutteita ja vajeita ja puuttuvia tietoja kansallisissa suunnitelmissa on, ja on pyydetty parantamaan näitä kohtia. Jäsenvaltioiden tulisi myöskin katsoa hiukan enemmän tulevaisuuteen, ja niiden tulisi olla hiukan kunnianhimoisempia, kun ajatellaan mitattavissa olevia tavoitteita – eri osissa kansallista suunnitelmaa. Sen sijaan, että sanotaan, että lakeja noudatetaan tai että teemme minimin, niin haluaisimme, että jäsenvaltiot katsoisivat hiukan pit- pidemmälle tulevaisuuteen ja miettisivät tavoitteita, jotka voi mitata. Ja näin jäsenvaltion tasolla voidaan osoittaa, millaisia parannuksia on saatu aikaan. Ja toivottavasti tämä sitten heijastuu integroidussa riskiindikaattoreissa. Ja lopuksi vielä täsmä, maatalous ja nopeasti muuttuva teknologia. Tämä on mahdollistettu lainsäädännössä. Meillä on neuvonta, palveluita jäsenvaltioille. Niiden pitäisi kattaa myöskin integroitu torjunta, koulutusta, torjunta-aineiden käytössä. Siihenkin täytyy ottaa mukaan uusi kehitys ja uusi teknologia. Sitten torjunta-aineiden sovellusvälineiden tarkastelu. Tällä hetkellä tapahtuu viiden vuoden välein ja tässäkin pitää ottaa huomioon uusi teknologia, uudet kehityssuunnat. Ja sitten vielä yksi asia, eli lennokkien käyttö maataloudessa ei ole täysin kiellettyä. Sitä voidaan käyttää ilmaruiskutukseen, mutta ainoastaan poikkeusluvalta. Eli täytyy varmistaa, että jos näin toimitaan, se toteutetaan turvallisesti. Me emme halua ehkäistä täsmä maatalouden kehitystä, mutta haluamme varmistaa sen, että se kehittyy turvallisella tavalla, että jäsenvaltiot hallinnoivat sitä. Ja tässä nyt taisivat tulla vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin. Termin Kiitoksia. Sitten tarkistusten jättämisen määräaika on 5. syyskuuta. Haluaisiko Rovero vielä käyttää puheenvuoron? Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka käyttivät puheenvuoron. puheenvuorot tukevat esitettyä kantaa. Meidän pitää vielä ponnistella kovasti, jotta emme etäänny tavoitteesta, että integroitu torjunta otetaan käyttöön. On suuri yksimielisyys siitä, että integroitu torjunta on asioita, voidaan edistää tutkimuksella, tuotteiden käytössä, koulutuksessa, tiedottamisessa. Ja tietysti hyvät käytänteet on myös jotakin, mistä on edelleen pidettävä kiinni, ja tähän mekin tähtäämme omalla lausunnollamme. Kiitoksia oikein paljon. No niin, nyt on kohta 11 käyty loppuun ja mennäänpä sitten eteenpäin kohtaan 10 esityslistalla. Eli kohta 10. Palataan esityslistalla hieman Alkuunpäin eli elintarvikeketjun kohdistuvan EUn riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys on aiheena. Ja valmistelija on edustaja Karin Kadenbach ja vastaava valiokunta on Envi. Avoimuus ja kestävyys ovat tärkeitä asioita elintarvikeketjuun kohdistuvasta, kohdistuvassa riskinarvioinnissa. Ja valmistelijamme esittelee meille lausunnon. Ol, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että meillä on nyt tänään on tilaisuus ottaa kantaa komission joka liittyy avoimuuteen EUn äh, elintarvikeketjuun sovellettavan riskiannin osalta tämä uudistus olisi pitänyt tapahtua jo aiemmin, sitä olisi pitänyt käynnistää aiemmin tällä vaalikaudella. Se, että esitys on tullut näin myöhään, komissio omia esityksiä, jotka liittyvät parempaan lainsäädäntöön, ei pystynyt täysin noudattamaan, ja lyhennetyt määräajat myöskin ovat vähentäneet keskustelua yhteiskunnan ja eri sidosryhmien kanssa, mikä on johtanut siihen, etteivät resurssit, jotka ole kaikki käytettävissä, esimerkiksi tarkastamiseen, niitä oli voitu täysin hyödyntää. Kuten ensimmäisessä keskustelussa jo korostin, minä pidän hyvänä komission ehdotusta, joka on yksi askel oikeaan suuntaan, nimittäin siihen, että EU-ssa tuotettujen ja markkinoilla olevien elintarvikkeiden ja rehujen laatua edelleen parannetaan. On myöskin yksittäisiä sektoreita ja alueita, joita koskevat säännöt, jotka liittyvät yleiseen elintarvikelainsäädäntöön – kuten esimerkiksi geneettisesti muutetut elintarvikkeet, rehut, rehujen lisäaineet ja niin edelleen, jotka harmonisoidaan tällä esityksellä, joka on nyt käsiteltävänä. Kun on aikapulaa, niin me pystymme nyt vain keskittymään niihin kohtiin, jotka liittyvät nimenomaan tähän avoimuussäädökseen ja siihen liittyviin kysymyksiin, kuten mitä tietoja ja voidaan minne osalta liittyy luottamuksellisuutta, koska me tällä voidaan varmistaa se, että sektorikohtainen lainsäädäntö vastaa samoja mm, mittapuita kuin on olemassa ja estää erilaiset väärät tulkinnat. Muut alueet tällä sektorikohtaisella lainsäädännöllä tulevat toivottavasti muuna ajankohtana olemaan uusinnan kohteena – Kuten jo ennen kesätaukoa saatoin esittää, refit-arviointi, joka liittyy tähän yleiseen elintarvikelainsäädäntöön, sen pitäisi selvittää se, vastaako asetus edelleen tarkoitustaan ja mitkä alueet ovat sellaisia, että niissä olisi tarvetta uudistukseen ja yksinkertaistamiseen. Keskusteluissa, joka liittyy glyfosaattiin käyttöajan pidentämistä, käynyt ilmi, että kansalaisten luottamus Euroopassa, mitä tulee mahdollisten terveelle vaarallisten tuotteiden osalta on vakavasti järkkynyt. Euroopanlainen kansalaisaloitteen glyfosaatin pysäyttäminen vuodelta 2017 on saanut liikkeelle asian, joka on johtanut komission esitys, joka liittyy siihen, että prosessit olisivat avoimempia, mitä tulee riskiarviointiin. Minun kannaltani olennaisin kohta tässä asetuksessa on sellainen, joka olisi ottaa esille, ja toin, olin iloinen kaikista kommenteista tässä ensinnäkin olennaisemmista kohdista, jotka liittyvät tähän avoimuusmääräykseen. Nämä koskevat ennen kaikkea sitä, mitä tietoja on julkistettava, mitkä on oltava, mitkä oltava julkisesti saatavilla, jotka EFSA siis asettaa julkisesti saataville. Tässä ollaan kunnianhimoisia, mutta minusta on kuitenkin välttämätöntä edelleen rakentaa, vahvistaa näitä kohtia, koska monien keskustelujen jälkeen keskustelut olleet hyvin intensiivisiä asiantuntijoiden kanssa, Eh, olen tullut siihen johtopäätökseen, että nykyinen esitys jää tää paljon varaa eh, erilaisille tulkinnoille, joten meidän tarkistuksemme tähtäävät siihen, että saataisiin eh, se, että tämä saattaa johtaa siihen, että syntyy vähemmän avoimuutta ja vähemmän julkistamista. Joten ehdotankin, että lähtien liikkeelle 13 2006, joka liittyy määrän soveltamista, jotka liittyvät tuloihin, liittyvät siihen, että pitää eri kohdat ja perustelut ottaa esille. Tätä kautta voidaan olla perusta sille, mitä tulee tiedon saatavuuteen ja julkisuuteen nimenomaan päätöksenteossa. Ei enää ole mahdollista se, että voisi olla eri tulkintoja Tämä liittyy myöskin siihen, miten voidaan julkistaa tiettyjä tietoja, jotka liittyvät siihen, että on hätätilanne, periaate on, olisi se, että kaikki tiedot, jotka liittyvät ympäristöön koskevia päästöjä, jotka voivat olla vaara ympäristölle, kansanterveydelle tai eläimille, Nämä kaikki tiedot tulee julkistaa ja saattaa julkisesti saataviksi, koska vain sillä tavoin voidaan ennakoivan toiminnan periaatetta ylläpitää. Mitä tulee sitten EFSAn hallintoneuvostoon, on suunniteltu, että harmonisointi muiden EU-virastojen kanssa tulisi tapahtumaan, mikä tämä tulee toteutumaan siinä, että jäsenvaltiot nyt yhä enemmän sidotaan toimintaan, jotta voidaan kattaa eri intressejä, jotta voidaan vaan taata se, että käydään laajaa keskustelua. Komissio ja parlamentti ovat myös mukana edustettuina. Ja myöskin e, tulee olemaan äänioikeutettuja jäseniä, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa tai erilaisia kuluttajajärjestöjä ja teollisuutta – ja eri intressijärjestöjä. Ja olen puhunut sen puolesta, että Euroopan parlamentilla olisi kaksi edustajaa ja että jäsenten ryhmä, jotka edustavat eri edu, etujärjestöjä ja teollisuutta niin koostuisi ei neljästä, vaan viidestä edustajasta. Mitä tulee sitten asiantuntijoiden nimittämiseen, tieteellisiin elimiin, siinäkin olisi jäsenvaltioiden olla voimakkaammin mukana näitä esityksiä tehtäessä. Minun esityksestäni voitte nähdä, että se mitä tulee näiden asiantuntijoiden nimeämiseen ja semmen, ei voisi jäädä pelkästään jäsenvaltioiden tehtäväksi, nimittäin kaikki määräykset ja ennen kaikkea värväys sen tulisi tapahtua edelleenkin EFSAn toimesta. Se, että on mahdollista poliittista vaikuttamista siihen, miten nimitetään asiantuntijoita, se voidaan tällä tavalla pitkälti torjua. Se, että tuetaan siinä, että kun etsitään asiantuntijoita ja kun nimitetään jäsenvaltioita, eh, asiantuntijoita on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat mukana tässä, mutta tämä ei saa olla asia, joka jää yksin jäsenvaltioiden toimintavaltaan. Riippumattomuus ja se, että vältetään intressikonflikteja, sen täytyy olla tulevaisuudessakin varmaa. Sitten on uusi artikla suunniteltu, joka koskee yleisiä neuvoja, general advice. Tässä yhteydessä minun on tärkeää todeta, että tämä yksinomaan koskisi tietoja, jotka liittyvät hallinnollisiin muotoseikkoihin hakemusten esittämisessä. Itse selvitykset eivät saa olla tällaisten keskustelujen kohteena, koska vain tällä tavoin voidaan jo etsitystä tehtäessä estää siihen vaikuttaminen. On tärkeää, että ne työntekijät, jotka ovat antaneet neuvoja erilaisille yrityksille, eivät saa olla mukana asiaa käsittelevässä tieteellisessä elimessä, eivätkä mukana myöskään lupamenettelyissä. Tässä yhteydessä vaadin myös sitä, että kaikki kysymykset, jotka liittyvät neuvonantoon ja neuvonantojen sisältöön, julkistetaan. Yksi osakohtia sitten unionin rekisteriä, jotta kaikki tiedot, jotka liittyvät markkinoille päästämisen lupaan, tässä ehdotuksessa on tällainen uniorekisteri, joka koskee erilaisia selvityksiä. Tarkoitus on, että kaikki selvitykset ja tutkimukset, jotka liittyvät tähän hyväksyntämenettelyyn ja jotka on annettu, jotka on tehty unionin lentokoneen puitteissa, koottaisiin niitä koskevat tiedot siis tähän rekisteriin. Tämä tässä jäisivät pois ne tutkimukset, joista ei ole tukea eh, tällaisissa lupamenettelyissä. Pidän hyvänä sitä, että komissio on itse pyrkinyt täyttämään, poistamaan aukkoja, joita tässä esityksessä on. Yksi tärkeä kohta, sitten, joka liittyy näihin selvityks- tutkintaselvityksiin, tämä on, on aiheuttanut eh, intensiivistä keskustelua siksi, että hyvin toisistaan pitkälti poikkeavat tutkintan, tutkimusten selvitykset, jotka liittyvät uusiin tietoihin, joita komissio on saanut. Komissio saisi mahdollisuuden tehdä, tehdä uudelleen selvityksen, teettää tästä selvityksen, ja e, tämä on asia, joka minua miellytti kovasti tässä komission ehdotuksessa. Mä olen keskustellut tästä pitkään, siis siitä, miten pitkälti tätä ehdotusta voitaisiin vielä parantaa ja tehdä siihen tarkistuksia. Ja nyt lukuisen keskustelun jälkeen, mitä erilaisimpien intressiryhmien ja tutkijoiden jälkeen ja myöskin EFSAn johtajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen tulee siihen lopputulokseen, että tämä yksi kaiken selvittävä tutkimus, sitä ei tule olemaan eikä voi olla. Tällainen tutkimus, joka ei todellakaan voi vaikuttaa asioiden selvittämiseen, se tehtäisiin EUn veromaksajien varoilla ja siksi syntyisi kustannuksia, jotka itse asiassa pitäisi kantaa teollisuuden siirtyvät EUn kansalaisten kannettaviksi. Ja siksi minusta olisi tämä poistaa tästä komission tekemästä ehdotuksesta. Sitten tehokkaampi riskejä koskeva kommunikaatio, kuten ennen kesää ilmaisin. Uudet avoimuussäännöt myöskin tulevat merkitsemään sitä, että kommunikaatio koko riskiarvioinnista tulee tapahtumaan paremmin. Se, että aiemmin julkaistaan kaikki tiedot ajallisesti siedettävässä aikapuitteissa, niin että EFSAn kannalta ajatellen markkinoille markkinoille päättämisen luvan myöntämistä. On tärkeää kaikki se, että liittyy vaatimuksia siihen, että nämä tiedot annettaisiin vasta siinä vaiheessa, kun kun julkistetaan siinä vaiheessa, kun EFSA on tehnyt päätöksensä, tekee sitä, että se olisi ristiriidassa komission tekemän ehdotuksen kanssa ja estäisi sen, että arviointi riskeistä ei voisi ottaa huomioon hyvin tärkeitä siihen liittyviä kommentteja. Sitten vielä budjetti. Kaikki nämä uudet tehtävät, joita EFSA nyt joutuu kantamaan, vaativat tietysti lisää työntekijöitä ja tätä kautta myöskin korkeamman budjetin EFSAlle kuin sillä tähän asti on ollut. Meillä pitää olla selvää sen, haluan tässä nyt olla puuttumatta budjettineuvotteluihin, mutta että ilman asianmukaista rahoitusta kaikki ne muutokset, joita olemme tehneet, niitä ei voida panna toimeen. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä todeta, että meillä on nyt ehdotus käsiteltävänä, jossa on hyvin monia hyviä lähtökohtia, ja josta milläni olen valmis keskustelemaan teidän kanssa niitä tekemään niihin parannuksia ja tarkistuksia. Odotan mielenkiinnolla teidän tarkistus täydellisehdotuksia, ja odotan myöskin mielenkiinnolla yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa. Kiitos. Pan poseł Bogowicz. <clears throat> Nie. E, good afternoon, e, e, Miss Annie. Hyvää iltapäivää. Olen EPPn varjo. Kollegani, joka on EPPn esittelee, ei päässyt tänne, koska hän, hänellä on äänestykset toisessa valiokunnassa, joten hän pyysi, että minä lukisin hänen viestinsä. Paljon kiitoksia edustaja Kaden Bachille SND-ryhmästä hänen lausunnosta. Aivan kuten sanoin aikaisemmin, olen erittäin tyytyväinen siitä, että eh, komissio on tehnyt tämän lainsäädäntöehdotuksen. ehdotuksen kun EFSA on julkaissut paljon tietoa, mutta sitä ei kuitenkaan laillisesti velvoiteta tähän. Mitä verrattuna muihin eu virastoihin, ja kun ajatellaan tätä lupamenettelyä, tämä on osoittanut, että EFSAssa avoimuussäännöt tarvitsevat uudistamista. EFSAlla on mm, vielä ollut vaikeuksia löytää asiantuntijoita tiedepaneeleihin. Tämä komission kuitenkin, ehdotus kuitenkin luo uusia ongelmia eikä niinkään ratkaise näitä olemassa olevia, aivan kuten sanoin aikaisemmassa Agri-valiokunnan kokouksessa heinäkuussa. Tässä ei ole tässä ei heijastella ikään kuin parempaa sääntelyä ja valitan sitä, että tässä ei ole vaikutusten arviointia ollut ja tätä ei voida selittää. Ja valitan myöskin tätä erityisesti siksi, että tässä on tällä on paljon vaikutuksia, kun ajatellaan innovaatiokapasiteettia hakijoiden osalta. Ja kilpailijat kolmansista maista voivat ottaa, hyödyntää näitä ideoita ja käyttää niitä jo kun EUn lupamenettely on niin pitkä ja se on vielä käynnissä. Ja tätä ei voida suojata patenteilla. Ja komission ehdotus siksi vaarantaa osan tätä alaa. Ja siksi ehdotin omassa lausunnossa, että tämä liian aikainen julkistus saattaisi aiheuttaa julkista painetta EFSAlle – Ja nämä tuotteet, elintarviketuotteet ovat erityisen riskin alla, jos EFSA julki, julkistaa ää, äh, tieteellistä tietoa. Avoimuuden ei tarvitse olla ex ante, se voi olla myöskin ex post. Ja julkinen kiinnostus sen ei pitäisi tarkoittaa sitä, että kaikki tutkimukset julkaistaan ennen kuin tämä tieteellinen lausunto sinänsä on julkaistu, koska tämä hyödyttäisi kilpailijoita kolmansissa maissa ja myöskin se aiheuttaisi julkista painetta EFSAlle. Jotkut valmistelijan muutosehdotukset keskittyvät näihin tieteellisiin tutkimuksiin. Tässä yhteydessä olisi hyvä, jos jäsenvaltiot voisivat nimittää asiantuntijat, mutta heidän, niiden ei kuitenkaan olisi pakko niitä nimittää, koska tämä saattaisi johtaa poliittiseen välituloon. EFSAn pitäisi laatia luettelo asiantuntijoista mahdollisimman monista jäsenvaltioista ja tehdä sitten nimitykset tällään luettelon perusteella. EFSA voisi toimia mahdollisimman korrektisti, ja näin voitaisiin toimia. Ja EFSAn hallintoneuvostoon tervet, toivottaisiin tervetulleeksi tällaisia jäseniä, aivan kuten EFAN ja EMAN kohdalla on tehty. Kun ajatellaan, kuinka laaja, laajasti katetaan tuotteita, haluaisin, että ei nimitettäisi ketään vaan otettaisiin huomioon myöskin nämä GMO-suojelutahot. Eh, Eli otettaisiin huomioon kuluttajasuoja, ympäristösuoja, myöskin eh, vesiviljely, kalastus, kalastusvaliokunnan eh, lausuntoluonnos. Maanviljelijät ovat jo edustettuina tässä ehdotuksessa ja tarvittaisiin ylimääräinen teollisuuden alan edustaja, jotta tätä, tämä hallintoneuvosto olisi mahdollisimman tasapainossa. Yksi kysymys vali, valmistelijalle tarkistuksesta 17. Tässä puhutaan työntekijöistä ja artiklassa 25 kappaleessa 1 se, miksi tämä on otettu huo- mukaan. Myöskin 25 artiklan Kohta kaksi. Minä en, minun mielestäni tätä tarkistustutkimusta ei pitäisi tästä poistaa välttämättä. Kiitoksia huomiostanne. Ja rozumiem, że trudno jest skracać czyjś tekst. Kiitoksia. Ymmärrän, että on hieman vaikeaa lukea joku muun teksti, mutta meillä ei ole juurikaan aikaa nyt. Äh, edustaja McIntyre. Uh, thank you very much. Kiitoksia valmistajalle tästä lausunnosta. Tuen sitä tavoitetta, että riskianalyysissa lisätään avoimuutta ja erityisesti varmistetaan kansalaisten luottamusta EFSAn tekemään työhön. Refit-aloite osoitti, että EUn riskianalyysijärjestelmä on tehokas, kun ajatellaan mahdollisia elintarvikeriskejä. Ja riskianalyysin pitää edelleenkin pohjautua tieteelliseen näyttöön, mutta parantamisen varaa on, kun ajatellaan kansalaisten luottamuksen takaisin saamista. Ja meillä pitää olla parempaa viestintää riskeistä. Eli meidän täytyy löytää tasapaino, kun ajatellaan lisääntyvää avoimuutta ja sitten taas luottamuksellisten liiketoimintasalaisuuksien säilyttämistä. Tietojen varhainen paljastaminen, joka toimitetaan, kun haetaan lupaa jollekin aineelle, niin se heikentää tekijänoikeussuojaa. Lääkealalla on esimerkkejä, koska siellä tehtiin päätös, julkistaa tietoja kliinisistä kokeista. Ja lääkevirastolla on raportti liittyen luottamuksellisuusarviointeihin. Ja tätä kautta voisimme saada hyvän esimerkin siitä, kuinka edetä. Eli laadin näistä asioista tarkistuksia ja odottelen sitten jatkotyötä tässä asiassa. Kiitos. Yes, thank you very uh, much, uh, Chair, and I would like... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Kadenbachia erinomaisesta työstä ja mietinnöstä. Tämä on tärkeä aihe. EFSAhan on hyvin tärkeä virasto. Joskus, jos ei pidä tuloksustista, niin heidät nähdään jonkinlaisena pimeänä voimana. Mutta jos muistetaan, että meillä on maailman turvallisen elintarvikejärjestelmä EFSAn ansiosta. Ja jos EFSA ei olisi, niin silloin ei olisi mitään innovaatiota, kun ajatellaan teknologiaa. Mutta myöskin täytyy muistaa ekologiset keksinnöt, eli vaihtoehdot torjunta-aineille, esimerkiksi mikroorganismit, bakteerit ja niin edelleen. Mutta on tärkeää, että EFSAlla on sananvaltaa ja että siihen luotetaan. Eli minä tuen sitä, että vahvistetaan EFSAn kantaa asiassa – sen pitää olla luotettava, se pitää nähdä hyvänä toimijana. Ja sillä pitää olla myös riittävästi henkilöstöä ja resursseja arvioimaan uusia innovaatioita, ajatuksia nopealla tavalla. Meidän pitää ehkäistä se, että olisi uusia toimia, jotka ovat pelkkää sanahelinää. Eli sanoisimme, että no, poliitikkoina olemme tehneet jotain, avoimuuden lisäämiseksi, vaikka se ei olekaan tehokasta. Ja myöskin täytyy muistaa tasapaino, kun ajatellaan avoimuutta ja tekijänoikeuksia. Jos näin ei tehdä, niin myöskään pienet yritykset eivät enää kehitä innovaatioita, jos tuntuu, että kaikki uudet ajatukset heitetään pois tai ne julkistetaan, ja silloin kilpailijat hyödyntävät niitä. Eli tämä on hieno tapa parantaa EFSAn luotettavuutta ja sillä pitää olla riittävästi resursseja ja henkilöstöä tulevien haasteiden hoitamiseen. Kiitos. Puhun jälleen kollegani Scott Katon nimissä, joka ei voi olla tänään paikalla. Hän kiittää Rova Kaldenbachia tehdystä työstä ja haluaisi esittää muutaman kommentin, joka liittyvät komission ehdotukseen, mutta myöskin teidän lausuntoonne. Jotkin osat komission esitystä ovat sellaisia, voimme tukea niitä. Suurimmat pluskohdat komission esityksessä ovat se, että luodaan julkinen rekisteri ja että julkistetaan raatiedot ennen kuin EFSA antaa lausuntonsa. Mutta meillä on myös vakavia epäilyksiä, jotka liittyvät tiedon saatavuuteen. Tämä on asia, jolla on hyvin paljon vaikutuksia. Yleisö odottaa, että glyfosaatti sadulle asetetaan loppupiste ja että riskin arviointi tapahtuu niin avoimesti ja perusteellisesti kuin mahdollista. EUn täytyy jälleen saada luottamusta aikaan julkisiin laitoksiinsa. On, komission ehdotuksessa on tärkeää todeta se, että se vie pohjaa pois Orhusin yleissopimukselta, jossa kolmansien osapuolien mahdollisuudet saada tieteellistä tietoa estetään silloin, kun teollisuus voi menestyksekkäästi estää tämän tiedon julkistamisen. Tieto voi olla tärkeää ympäristölle, kansanterveydelle ja sitä voidaan pitää salassa silloin, kun se vaikuttaa taloudellisiin intresseihin. Artikla 39, joka liittyy yleiseen elintarvikelainsäädäntöön, lisää luetteloin ne tiedot, joita teollisuus voi pitää luottamuksellisena. Tässä luettelossa ei ole kuitenkaan mitään viitettä siihen, että olisi sitä pitemmälle menevä julkinen etu, ja tämä on meistä uskomaton laiminlyönti. Mitä tulee sitten teidän lausuntonne, herra Rova Kaltenbach? Te parannatte komission ehdotusta, mitä tulee julkisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Huomattavalla tavalla olemme iloisia siitä, että te olette joitakin vahingollisempia kohtia halunneet poistaa, esimerkiksi kaupallisten etujen suojelu. Ne ovat asioita, jotka eivät saa olla haitallisia ja pitemmälle meneviä kuin ympäristön ja kansanterveyden suojelu. Me pyrimme samaan listaan siitä, me voidaan pitää luottamuksena olevan sellaisena, että se on täsmällinen ja erittäin lyhyt. Zullo. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Täällä on puhuttu jo monta kertaa kysymyksistä, jotka liittyvät elintarviketurvallisuusvirastoon, eli viraston, joka takaa elintarvikkeiden turvallisuuden. Ja ymmärrämme kyllä, kuinka tärkeä tämä virasto on, ja se käsittelee erilaisia ongelmia, esimerkiksi siellä riippumattomuuteen, resursseihin, eturistiriitoihin, liittyy ongelmia, henkilöstöä ei ole riittävästi, avoimuus tutkimusten osalta, kuinka ne on toteutettu. Ja nyt haluaisin puhua toisesta asiasta. Se ei välttämättä ole kielteinen, mutta se ehkä kuitenkin rajoittaa hiukan tätä toimintaa, jos ajatellaan nyt tulevaisuutta ja innovaatioita. Tämä liittyy tutkimuksiin ja asiantuntijapaneeleiden kokoonpanoon. Olen saanut paljon yhteydenottoja pk-yrityksistä, jotka toimivat luomualalla. Ja siellä on puhuttu siitä, miten nämä asiantuntijat eivät toimi ihan oikealla tavalla. Nämä ovat hyvin täsmällisiä aloja, ja siellä on toimintatapoja, joita käytetään synteettisten kemiallisten yhdistelmien osalta. Ja tämä on johtanut ristiriitoihin, koska tulokset, joihin on päädytty, eivät ole samoja, joita asiantuntijapaneelit odottavat. Ja tämä hidastaa työtä ja aiheuttaa ymmärtämisvaikeuksia. Jotta voisimme hoitaa näitä ongelmia, meillä pitäisi olla EFSAn ja eri tahojen välillä vuoropuhelua, jotta voidaan katsoa, missä on ongelmakohtia, kun teetetään näitä tutkimuksia. Ja pitää varmistaa se, että asiantuntijoiden tutkimusmenetelmät vastaavat arviointeja, joita sitten tehdään myöhemmin paikan päällä. Kiitos. Mniej czasu, w tej chwili po jednej minucie. Bardzo proszę, jako pierwszy szła pani poseł Petir. Po jednej minucie tylko. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam prijedlog Europske komisije, ali žalim što ovaj prijedlog eh, je ograničen samo na... Kiitoksia. Mielestäni tämä on hyvä lausunto mutta tästä kuitenkin puuttuu jonkun verran asioita. Tässä on ainoastaan yhdeksän kohtaa ja on kuitenkin asioita, joita parlamentti on pyytänyt. Me koulimme tässä kollega puhui hunajasta aikaisemmin ja alkuperämaasta. Tämä oli se tarkistus, mitä minä tuin tätä. Parlamentti on jo pyytänyt useaan kertaan ja tämä on tällainen pieni muutos, jota pyytäisimme ja olemme muotoilleet sen yhdellä sivulla ja se on erittäin tärkeä asia niille ihmisille, jotka tällä alalla työskentelevät. Mutta valitettavasti komissio ei koskaan ottanut tätä huomioon. Mielestäni jokaisella tuotteella pitäisi olla alkuperämaa merkintä ja komission pitäisi ottaa tämä huomioon tässä ehdotuksessa. Myöskin tämä jäljitettävyys on tärkeää. Mielestäni eh, tässä pitäisi olla, näissä merkinnöissä pitäisi ottaa tämä huomioon myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia. Elintarvikeketjun läpinäkyvyys on tietysti hyvin tärkeä kysymys. Ja miten te ajattelette tehdä tuotujen tuotteiden läpinäkyvyyden osalta? Näissä tuotteissa pitäisi noudattaa samoja sääntöjä kuin Euroopassa – tuotetuissa tuotteissa. Te olette puhuneet näistä geenimunelluista organismeista ja näistä jäämistä. Ja en ymmärrä tätä viidennettä tarkistusta, jossa puhutaan siitä, että EUlla olisi kaikki päätösvalta. Eli jäsenvaltioilla ei enää ole mahdollista vastustaa näitä asioita, ja te puhuitte myöskin siitä, miten tietoja toimitaan. Mutta entäs sitten tutkimus näiden aineiden osalta, jotta voidaan välttää selvittää skandaalit, kuten se, joka liittyy glyfosaatteihin. Kiitos. Grazie, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut esittelee Kaadenbahille erinomaisesta lausunnosta. Tämä on nyt ensimmäinen askel, jotta kansalaisyhteiskunta noudattaisi uusia sääntöjä elintarvikekysymyksissä, mutta on aika merkeellistä, että komissio ei aikaisemmin ole tehnyt tällaista ehdotusta. Ja komissio olisi voinut noudattaa sääntöjä, joita se itse on asettanut paremman lainsäätämisen osalta. Eli vaikutusten arviointia olisi voitu tehdä kuulemisten aikana. Tämä kausihan oli nyt vain kahdeksan viikkoa. Ja sitten Refit-aloite ja muut asiat ovat hiukan ongelmallisia, kun ajatellaan epäjohdonmukaisuutta jäsenvaltioissa – sen suhteen, miten hoidetaan elintarvikekriisejä ja miten noudatetaan elintarvikelainsäädäntöä. On kaksi ongelmaa, joista komissio ei puhu. Ja tämä nähtiin viime lokakuussa, kun oli Monsanto-kuuleminen. Ensinnäkin näissä tutkimuksissa ei, ne eivät ole olleet riippumattomia, vaan niissä on ollut mukana viranomaisia ja EFSAlla pitää olla riittävästi resursseja, jotta se pystyy teettämään riippumattomia tutkimuksia. Kiitos. Uh, I think it was Mr. Hitmer who mentioned the word innovation. Kiitos. Mainitsit uh, sanan innovaatio. Innovaatio on tärkeä. Me tarvitsemme uusia ajatuksia, ideoita, ja ne pitää myöskin testata ennen kuin ne laitetaan käytäntöön. Mutta jos siitä tehdään liian vaikea innovoida, jos uh, näin käy, niin ihmiset eivät vain inno, innovoi. Niin yksinkertaista se on. Minä en nyt puolustele EFSAa, mutta aina tulee olemaan riskejä. Aina tulee olemaan riskejä. Ja jos käytetään tällaista termiä kuin hazardi, eli sattumavaraisuus tässä, niin sitten ei saada mitään. Jos ajatellaan vaikka petrolia tai muuta, pitää päättää, että onko kyse, onko tämä riskin arvoista. E, tämä pitää aina olla mukana tässä yhtälössä. Jos ajatellaan, e, jos emme tiedä, emme tee mitään. Ja kuitenkin maailman väestö kasvaa, tarvitaan enemmän elintarvikkeita, ruokaa. Miten, miten ruokaa kasvatetaan? Meidän pitää kasvattaa lisää ruokaa ja vain innovaatioilla voidaan tehdä näin. Muuten tästä ei tule mitään. Jos katsotaan sähköä, olisiko meillä tänä päivänä sähköä, jos meillä olisi sellainen asenne ollut, että tähän innovaatioon ei lähdetä mukaan. Ja haluaisin vain kysyä valmistelijalta, aivan kuten kysyin aikaisemmassa kohdassa, että otat tähän mukaan nämä luomutorjunta-aineet. Kiitoksia. Ja, ich glaube, Frau... Niin, esittelijä Kaalepaille kävi niin kuin minullekin, että olimme ensin erittäin innoissamme keskustelujen jälkeen komission kanssa, mutta sitten olimme erittäin pidättyviä, kun arvioimme sitä, mitä kongressissa tekstinä on nyt edessämme. Siinä on niin paljon juridisia kysymyksiä, että voidaan kysyä, että onko tämä todella edistystä vai onko tämä jollakin osa-alueella jopa askel taaksepäin, koska teollisuuden intressit on arvioitu niin tärkeiksi, ja julkisuuden ja ympäristön suojelu asetetaan sitä vastaan. Syntyy epäsuhta monilla aloilla, mutta myöskin on tarvetta lisäselvityksiin, sanoksen asian varovaisesti, jotta tämä lainsäädäntö ei sitten viime kädessä äh, osoittaudu täysin mahdottomaksi. Ja haluaisin tietää, mikä on tämä kiire. Kiire ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että laatu kärsii. Joihin kysymyksiin on saatu vastauksia miltä näyttää tilanne ajatellen riippumattomien asiantuntijoiden puuttumista EFSAn elimissä. Ja yksi kysymys on edelleenkin myös epäselvä, miten Eurooppa kansainvälisesti voi asettaa mittoja, mittapuita niin, että voidaan johda siihen tilanteeseen, että tuotanto siirtyy ulkopuolelle. Tämä on kysymys myös, joka täällä täysin sel- lopullisesti käsitelty. Um, I'll be short and sweet. Uh, pretty much everything has been ihan lyhyesti, koska kaikki on oikeastaan jo sanottu. Voisiko komissio vielä selittää, mitä hyötyä on siitä, että MEPit ovat täällä, jos erityisvaliokunta tarkastelee näitä asioita ja sitten ennen kuin tiedetään, mistä on kyse, niin te sitten etenette omassa työssä joka tapauksessa. Miksi ette voi odottaa? Monet näistä ongelmista ovat ihan kysymyksiä, jotka liittyvät julkiseen luottamukseen – ja jos kansalaiset valitsevat ihmisiä edustamaan heitä ja varmistamaan, että kaikki on kunnossa. Ja sitten kun näin yritetään tehdä, no tämä nyt ei ole kovin hyvin luottamuksen kannalta. Eli mitä tahansa nyt hyvää tapahtuu, niin te olette luoneet luottamusongelmuksen. Ja tämä on märkä uni niille, jotka puhuvat salaliittoteorioista. Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy zgłoszenia pani i panów posłów. W tej chwili poprosimy przedstawiciela komisji. Kiitoksia. Tässä oli puhujat ja sitten seuraavaksi annetaan puheenvuoro komission edustajalle. terveyspääosaston edustaja. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että annoitte mahdollisuuden kuunnella tätä keskustelua ja osallistua siihen. Ensinnäkin haluaisin kiittää erittäin paljon jäseniä tässä valiokunnassa siitä aktiivisesta, aktiivisesta keskustelusta komission ehdotuksesta. Ja komissiolla on edelleenkin toivoja siitä, että kiitos tämän valiokunnan aktiivisen osallistumisen me pystyisimme hyväksymään tämän ehdotuksen tämän lainsäädäntökauden aikana. No miksi tämä ehdotus on sitten esitetty? Me selvästi haluaisimme vahvistaa EUn elintarvikejärjestelmää entisestään. Monet teistä viittasivatkin siihen, että me olemme tehneet tämän REFIT-tarkistuksen yleisestä elintarvikelainsäädännöstä ja katsottiin, että se periaatteessa toimii hyvin haluaisimme vahvistaa avoimuutta ja haluamme olla tässä kunnianhimoisia, koska meidän pitää tunnustaa ja tunnustammekin sen, että yleisöltä odotetaan, yleisön puolelta odotetaan enemmän avoimuutta, erityisesti mitä tulee riskinarviointiprosesseihin. Pitää myöskin tunnustaa se, että meidän pitää myöskin taata pitkän aikavälin kestävyysjärjestelmässä, erityisesti kun ajatellaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista ja sen työtä. Tarvitaan enemmän avoimuutta riskinarviointiprosessissa ja se sitten lisää, siihen, lisää EFSAn legitimiyttä omissa toiminnoissaan. Se myöskin parantaa EFSAn työn, työhön kohdistuvaa luottamusta – ja lisäksi ESA on EUn demokraattisessa järjestelmässä vastuullinen kansalaisiin suuntaan. Me haluaisimme tällaista proaktiivista lähestymistapaa, kun ajatellaan kaikkia tutkimuksia ja tietoja tässä riskiarviointiprosessista. Tämä on kulmakivi tässä ehdotuksessamme. Monet jäsenet tässä keskustelussa viittasivat mahdolliseen konfliktiin, kun ajatellaan avoimuuden tarvetta ja sitten toisaalta taas innovaation turvaamista. Haluan tehdä selväksi sen, että tässä ehdotuksessa taataan se, että eh, saadaan nämä luottamukselliset tiedot pidettyä kunnossa ja otetaan kuitenkin huomioon yleisön oikeudet ja myöskin Orhusin yleissopimuksen velvoitteet. Tätä pitäisi ehkä vielä selventää, mutta Orhusin yleissopimus ei mitenkään, se ei mitenkään vesity tässä e- ehdotuksessa. Eikä myöskään teolliset tekijäoikeudet tai henkilötietojen suoja. Kaikki nämä asiat on otettu huomioon ja katsottu, että niissä noudatetaan EU-lainsäädäntöä ja myöskin EUn elintarvikelainsäädäntöä. Aivan kuten sanoin aikaisemmin, tässä toteutetaan julkinen kuuleminen, jotta katsotaan, että EFSAlla on kaikki mahdolliset tiedot tässä riskiarviossa. Tässä on tällainen ilmoitusjärjestelmä, komission tutkimusten osalta ja EFSA voi sitten tarkistaa kaikki mahdolliset todisteet liittyen tähän. Lisäksi EFSA pystyy antamaan yleisluontoista neuvontaa siitä, mitä ala tarvitsee ja mitä PK-yritykset tarvitsevat Halusimme mennä tässä vielä pidemmälle ja taata sen, että EFSA pääsee mahdollisimman pitkälti käsiksi näihin tieteellisiin todistusaineistoihin ja siksi komissiolla on mahdollisuus erityisissä olosuhteissa pyytää näitä tutkimuksia. Tämä on myöskin tärkeä lisäys tähän työkalupakettiin, joka EFSAlla on, ja joka komissiolla myöskin on riskinhallinnan osalta. Tämän ehdotuksen laajuus on meidän mielestämme tarpeeksi laaja, jotta voidaan toteuttaa merkityksellisiä tutkimuksia, jotka sitten kurovat näitä aukkoja umpeen, jos sellaisia on. Ja kaikki nämä toimenpiteet, niiden, niillä pyritään maksimoimaan sitten kuluttajien luottamus EUn riskiarviointimenettelyihin ja tätä vahvistaa myöskin tämä pohja, jolla on pyritty tekemään hyvin laaja riskin viestintästrategia. Olemme nähneet menneisyydessä sen, että Tämä, tätä asiaa pitää vielä vahvistaa entisestään ja pohjatyö on tehty komission ehdotuksessa. Tieteelliset paneelit ja niiden kokoonpano, tämäkin on mainittu tässä salissa tänään. Sillä pyritään antamaan EFSAlle mahdollisimman parhaat paras lähtökohta ja pääsy näihin tieteellisiin asiantuntijoihin, heidän tietoihinsa ja asiantuntijuuteensa. Ja se on turvattu tässä. Ja tämä on myöskin tämän REFIT-harjoituksen tulosta. Tämä asia pitää ottaa huomioon. Monet ovat myöskin maininneet seuraavan asian, ja me voimme vain tukea tätä. Kaikki tätä voidaan tehdä ainoastaan, jos on kunnolliset resurssit olemassa. Tämä on aivan itsestään selvää. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan varoja, tarvitaan henkilöstöä. Eli tämä, tämä tietysti maksaa. Ja tässä nämä kulut on otettu huomioon. Ihan lyhyesti vielä puhuisin tai sanoisin muutaman sanan tähän kritiikkiin, jota saimme. Eli miksi täyttä vaikutusten arviointia ei ole tehty. Tämä on tulosta yhdestä tärkeästä työstä eli REFIT-arvioinnista, joka liittyy yleiseen elintarvikelainsäädäntöön. Tässä yhteydessä kuultiin sidosryhmiä hyvin laajasti ja kerättiin tietoa ja todistusaineistoa, on ollut erilaisia workshop-tyyppisiä kokoonpanoja ja niin edelleen. Eli tässä vaiheessa oli hyvin laaja kuulemismenettely, jota sitten sitten tuki vielä tämän ehdotuksen kuuleminen tai ehdotukseen liittyvä kuuleminen. Aivan kuten sanoin aikaisemmin, innovaatioaloitteet, niitä ei ole muutettu pitkälti os, tai suurelta osin. Koska haluamme edelleenkin suojella luottamuksellisia tietoja ja siksi minkälaisia vaikutuksia yrityksiin tai teollisuuden alan ei ole. Pidin erittäin paljon siitä, kun tässä viitattiin lääkealaan. Meillähän on kattava, kattavat toimet jo liittyen proaktiivisiin tietoihin ja Eh, avoimuuteen ja Euroopan lääkeviraston osalta. Ja olemme saaneet erittäin myönteistä palautetta teollisuuden alalta. Ja tässä vaiheessa ei ole minkälaista tietoa siitä, että innovaatio olisi jotenkin vaarassa tai minkälaiset aloitteet olisivat, minkälaisia aloitteita olisi innovaatioalalta vedetty pois. Eli voimme olla luottavaisia näiltä osin komission ehdotuksen elementit suurilta osin toimivat niin kuin niiden halutaankin toimivan. Ja tietysti odotamme mielämme keskusteluja jatkossakin teidän kanssa täällä Euroopan parlamentissa ja myöskin neuvoston kanssa, jotta saimme toivottavasti tämän lainsäädännön mahdollisimman nopeasti hyväksyttyä. Eli kiitoksia vielä kerran oikein paljon Kiitoksia valmistelijalle tästä lausunnosta ja kiitoksia rakentavasta keskustelusta tänään. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. 5. syyskuuta tarkistusten jättämisen määräaika ja sitten valmistelijalle vielä puheenvuoro. Aivan lyhyesti haluan kiittää kaikista keskustelussa esitystä puheenvuoroista ja kuten ilmoitettu, määräajoit täällä ilmoitettuja tarkistuksia. Odotan mielenkiinnolla keskusteluja varjoistyöiden parissa. Kiitos. Punkt, punkt 12. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin kohtaan 12. 12 ja 13. Ne käsitellään yhdessä. Euroopan horisontti. Elsi Katainen on valmistelijana. innovaatio, edistys, uudet ohjelmat. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita maatalouden osalta. Ja nyt meillä on tämä kahdeksas puiteohjelma. Seuraavan nimi on Euroopan horisontti. Ja sillä on maailmanlaajuiset muutokset, teollisuuden kilpailu, 10 miljardia euroa on klusterille viisi myönnetty elintarvikkeet ja luonnonvarat ja se sisältää myöskin tutkimuksen maatalouden alalla. Tämä on erittäin tärkeä aihe. ITRE-valiokunta tässä on vastaavana valiokuntana. Ja ITRE on sitä vastaan, että tämä 10 miljardia jaetaan. Ja me toteutamme tässä jotakin toimia näiltä osin. Teemme tarvittavamme. Tämä on tärkeä aihe, kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa 2000, 2020 tarvitsemme enemmän tutkimusta, innovaatiota, jotta saamme muutosta ja edistystä aikaiseksi maatalouden alalla. No niin, nyt valmistelija edustaja Katainen, voitte käsitellä kohdat 12 ja 13 yhdessä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen täysin samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että komission ehdottama maatalouden tutkimuksen ja innovaatioiden rahoituksen kasvattaminen on erittäin positiivinen ja osoittaa ymmärrystä komissiolta tästä tärkeä, tärkeästä panostuksesta maatalouteen ja sen kehittämiseen. Paljon on monenlaisia haasteita maatalouden ja maaseudun toimintaympäristöön tulossa. Olen tyytyväinen komission ohjelman luonnokseen, joka erityisesti tämän viidennen klusterin osalta kattaa lähes kaikki maatalouden tärkeät osa-alueet. Me tarvitsemme Horizon Euroopan kaltaista ohjelmaa lisäämään globaalia kilpailukykyämme ja luomaan uusia uudenlaisia yritysmahdollisuuksia. Tämän lisäksi meidän tulee käyttää tätä ohjelmaa työkaluna löytääksemme ratkaisua, ratkaisuja muun muassa ilma, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, joista erityisesti maataloussektorimmekin kärsii. Klusteri viidelle allokoitu 10 miljardin äh, rahoitus on myös ehdottoman tarpeellinen, jotta voimme löytää ratkaisuja tuohon YK on kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämiseksi, kuten tavoite kaksi, ei nälkää, no hunger. Olen erittäin tyytyväinen rahoituksen nostoon 6 miljardista 10 miljardiin, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä, että tämä maataloudelle osoitettu ähm, määrä tulee pysyä samassa suhteessa ja siten myös kasvettava, jos, jos koko budjetti kasvaa. Tätä budjetin varmistamista on tässä valiokunnassa painotettava oikeastaan kahdestakin syystä. Ensinnäkin tämä korvamerkattu 10 miljardia on luvattu maataloussektorille, kuten kapin, kun kapin kokonaisbudjettia leikattiin. Toisekseen me emme oikeastaan tiedä, mitä tai tiedämme sen, että muissa valiokunnassa ihan varmasti <clears throat> varmistetaan rahoitus sille omalle sektorille, ja siksi tämä viesti on tärkeää saada vietyä myös päävaliokuntaan ITRElle. Emme hyväksy tätä leikkausta, mitä siellä ITREssä esitettiin. Minusta tämä valiokunta voi tarjota parasta kontribuutiota viidennessä klusterissa ruoka- ja luonnonvarat, joka erityisesti koskee maatalouteen liittyviä kysymyksiä. Ja haluankin ehdottaa, että sana maatalous lisätään otsikkoon myös. Huolimatta siitä, että klusteri 5 on agrivaliokunnalle valiokunnalle luonnollisen alue kommentoida, tahdon muistuttaa, että uudessa horisontti Europe ohjelmassa ehdotetaan uutta yhteishallintomallia ja kaikkien alueiden yhteensovittamista. Tämä tarkoittaa, että mikään klusteri ei ole täysin erillinen, vaan kaikki klusterit voivat vaikuttaa myös toisen klusterin tavoitteisiin. Lisäksi perustutkimuksen arvoa esimerkiksi biokiertotalouden innovaatioissa ei pidä unohtaa. Klusterin viisi viisi kaikki ne seitsemän erityisosa-aluetta kattavat pääosin kaikki tärkeimmät sektorit. Tahtoisin kuitenkin nostaa esille yhden kohdan. Kohdassa neljä, jossa puhutaan vesistöistä, sisävedet ovat jääneet kokonaan pois. Tämä on minusta ehdottoman tärkeää lisätä, sillä sisävedet ovat kiinteä, kiinteä osa vesistöjen kokonaisuutta ja ekosysteemiä. Erityisosa-alueessa ehdottoman positiivista on metsien ottaminen tekstiin, sillä metsät, metsät toimivat hyvänä esimerkkinä kiertotalouden mahdollisuuksista, uusista mahdollisuuksista. Monivuotisen strategisen suunnittelun, jossa EU-ohjelmien synergiat tulee huomioida, tulee taata se, että Horizon Euroopan ohjelmatason tavoitteet implementoidaan myöskin sitten jatkossa tehokkaasti. Minusta erityisesti koskien klusteria 5 on ehdottoman tärkeää, että kapin tavoitteet otetaan huomioon ja näiden eri ohjelmien yhteenkuuluvuus myöskin varmistetaan, niin että Horizon Eurooppa ja kapin ja uudistettavan kapin synergiat myöskin, myöskin soivat keskenään. Näiden ohjelmien tavoitteet eivät saa olla ristiriitaiset, joskin tietysti budjetit ovat erillisiä ja keinot erillisiä. Viimeisenä huomiona haluan nostaa esille missiot. Näiden missioiden suunnittelusta ei ole vielä yksityiskohtaisia tietoja ja toivonkin, että komission edustaja voisi, voisi tätä prosessia hieman valottaa. Haluan kuitenkin esittää missiota nimeltään hiilineutraali, joustava, ravitseva ja jätteetön ruokajärjestelmä vuoteen 2035. Tätä missiota tukevat myös muut klusterit ja sillä on erittäin hyvät edellytykset luoda niin sanottu spin-off-innovaatioita. Euroopan tulee löytää vaihtoehtoisia tapoja tuottaa ruokaa kestävästi ja siirtyä kohti ympäristöälykästä maataloutta. Yksi tärkein tekijä on vähentää, vähentää ja lopulta luoda jätteetön ruokaketju sekä tehokkaasti hyödyntää teollisuuden sivuvirrat. Arvoisa puheenjohtaja, tässä minun alustavia huomioitani ja kuulen todella mielelläni, mitä kollegoilla on tässä kommentoitavaa. Kiitoksia. Dziękuję pani poseł. Przechodzimy do wypowiedzi. Kiitoksia oikein paljon. No niin, aloitetaan sitten keskustelu. Herra Bogovic ensimmäisenä. <clears throat> Thank you. Uh, my... Kiitoksia. Hollantilainen kollegani nyt ei ole tänään paikalla, eli puhun Tom Fanny Kendelaaren nimissä. Hän on varjoesittelijänä tässä asiassa ja luen siis nyt hänen tekstinsä hiukan lyhyemmin. Eli hyvät kollegat, pidän hyvänä komission ehdotusta liittyen Euroopan horisonttiohjelmaan – Minäkin uskon, että elintarvikkeet ja luonnonvarat klusteria pitää vahvistaa. Tällä tavalla voimme parantaa EUn kilpailukykyä ja myöskin pääsemään tavoitteisiin, jotka liittyvät YK kestävän kehityksen tavoitteisiin. No nyt yhdistetty YMP-tavoitteisiin ja komissio liittää niihin sitten indikaattoreita, jotta voimme varmistaa, että maatalouden ja kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään. Meidän pitää ottaa huomioon teknologian kehitys ja siksi pidän hyvänä ehdotusta lisätä sana maatalous viidennen klusterin otsikkoon, eli elintarvikkeet ja luonnonvarat. Olisi ihan loogista muuttaa tätä otsikkoa, koska Elintarvikkeethan ovat peräisin maataloudesta. Toiseksi kunnianhimoiset ympäristötavoitteet pitäisi lisätä lausuntoon, mutta myöskin täytyy ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoite numero yksi, eli köyhyyden poistaminen. Tähän nyt ei ihan ole vielä päästy, eli haluaisin korostaa, että innovaatio ja tutkimus pitää ottaa viljelijöiden käyttöön ja heidän elinolosuhteidensa parantamiseksi. Tutkimus- ja innovaatiohankkeet ovat menestyksiä, jos sillä tavalla voidaan parantaa sosiaalista kestävyyttä elintarviketuotannossa. Kiitos. Pani poseł Madama McIntyre. Thank you. Um, thank you to the... Kiitoksia, kiitoksia valmistelijalle hänen työstään tämän asian parissa. Komission esitys, siinä, puhutaan, siinä annetaan 10 miljardia euroa rahoitusta eh, tälle klusterille elintarvikkeet ja luonnonvarat, ja siinä tunnustetaan se, kuinka tärkeä maatalousala on, ja se, kuinka se vaikuttaa merkittävästi laajempiin poliittisiin tavoitteisiin, joten olen erittäin paljon samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että tämä maatalous otettaisiin tämän klusterin otsikkoon mukaan. Me olemme aivan täysin riippuva, riippuvaisia maataloudesta ja viljelijöistä elintarvikkeiden tuottamisessa. Ja se pitäisi siksi oikeuden, ihan oikein olla siellä otsakkeessa. On hyvin tärkeät periaatteet, joihin horisonttiohjelma perustuu. Tämä tieteellinen e, e, tietämys ja lisäarvo ja se, että saadaan suuremmat edut ja hyödyt, yhteistyö ja kumppanuus. Ja jos me katsomme, että miten horisontti 2020 on toiminut, niin tämä asiantuntijuuden painotus, sitä pitää jatkaa. Julkinen rahoitus on erittäin tärkeää, kun se jaetaan todellisten kansainvälisten osaamisen perusteella. Ja maanviljelijöiden pitää päästä käsiksi innovaation edelleenkin sekä tutkimukseen, ja jotta he voivat jatkaa viljelemistä kestävällä tavalla, jotta voimme ruokkia maailman kansalaisia. Ja mielestäni pitäisi olla parempi tasa-arvo sen välillä, että mikä, minkälaista tutkimuskehitystä tehdään, jotta me saamme nopeasti näitä uusia keksintöjä esille ja että niistä tulee todellisia kaupallisia tuotteita. Ja näillä aloilla, näillä, näillä linjoilla minä itse teen jonkun verran tarkistuksen, mutta kiittäisin erittäin paljon valmistelijaa tästä. Dziękuję, Madame Ja, herzlichen Dank. E, Kiitos. Tutkimusohjelmat luonnollisesti ovat tärkeitä. Tämä on meille vihreillekin tärkeää, mutta tässä tutkimusohjelmassa kaikki on aika yleisesti muotoiltu ja meille poliitikkoina ei ole juurikaan mahdollisuutta saada aikaan se, että tutkimus vaan koskee maataloutta ja maaseutua ja elintarvikeita saataisiin vietyä tiettyyn suuntaan. Me aiemmin juuri puhuimme torjunta-aineista ja sen osaltakin tarvitaan paljon tutkimusta, jotta saadaan aikaan enemmän maatalousekologisia välineitä. Voidaan enemmänkin tehdä tutkimusta, joka koskee enemmän kestäviä tavoitteita ja saadaan aikaan perustaa. Nimittäin yksityiskohdat ne lyödään sitten lukkoon kaksivuotisissa ohjelmissa, joissa on kysymys todella yksityiskohdista, ja niissä me parlamenttina emme pysty vaikuttamaan asioihin, koska me emme ole mukana niissä. Ja sitä pidän kovin valitettavana. Mitä tulee tähän tutkimusohjelmaan, sen osalta on kuitenkin tärkeää varmistaa se, että tapahtuu tieteellisesti varmistettua yhteisen maatalouspolitiikan arviointia. Nimittäin tulevaisuudessahan komissio tulee huomattavasti enemmän kiinnittämään huomiota suoritukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja sitä, sen osalta meiltä puuttuu hyvin perusteltua tietokantaa, jos ajatellaan nimenomaan ympäristötavoitteita ja Tämä on myöskin tärkeää ajatellen veronmaksajia, koska mehän investoimme todellakin tässä tutkimukseen. Pitää myös yleisesti varmistaa se, että tutkimus ja kehitys, jolla voitaisiin saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, osaltaan edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista. Tähän me olemme Euroopan unionina sitoutuneet ja minusta myös tässä tutkimusohjelmat ovat niitä, jotka tulevat kysymykseen. Voidaan pohtia sitä, miten samanaikaisesti voitaisiin saavuttaa ilmastonsuojelutavoitteita, saada huolettua puhtaasta vedestä ja saada aikaan hyviä elintarvikkeita ja toisaalta sitten saada aikaan reiluja työolosuhteita, reilu palkka viljelijöille. Miten tämä saadaan harmonisoitua talouden välttämättömien asioiden ja ekologisten tavoitteen osalta myöskin eläinsuojelu olisi yksi alue, joka tässä olisi syytä mainita. Ja sitä varten tarvittaisiin tällainen kaiken kattava malli, ei vain yhden tavoitteen saavuttamiseksi niin, että samaan aikaan torjutaan toisen tavoitteen saavuttaminen. Tässä on todella tarvetta tutkimukselle ja sitä meidän pitäisi horisontti Euroopan osaltakin viedä eteenpäin. Minua ilahdutti se, että eh, Christian Eelä, esittelijä eh, Itressä, joka edustaa kansanpuoluetta, on todennut tämän ja on katsonut, että myöskin eh, agraariekologia, maatalousekologia on alue, joka olisi tukikelpoista ja toivon, että me valiokuntana voimme tukea myös Christian Eileriä. Meidän on huolehtiva siitä, että tuemme tiedettä siinä, että se yhdessä viljelijöiden kanssa ja yhdessä eh, elintarviketeollisuuden kanssa löytää käytännöllisiä ratkaisuja, eikä niin kuin nyt ole niin, että eh, hakemusten tekeminen tehdään niin mutkikkaaksi, että vie viikkoja ja kuukausia ja sitten hanke kaatuu siksi, että rahoitushakemusta ei hyväksytä. Meidän täytyy saada yksinkertaistamista siinä, miten hakemuksia tehdään niin, että viljelijät yhdessä elintarvikealan ja tutkijoiden kanssa voivat tehdä työtä käytännöllisten ratkaisujen parissa niin, että asia ei kaadu pelkästään hakemusten tekemiseen. Kiitoksia sitten edustaja Dante. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata hieman siihen, mitä kollegamme tässä sanoi, eli meidän ryhmämme edustaja. Tutkimus on enemmän kuin koskaan erittäin tärkeää, tärkeää tällaisena aikoina, kun meillä on esimerkiksi ilmastonmuutosriskit käsillä ja kun ajatellaan esimerkiksi teknologiaa, mitä on käytetty hyödyksi näissä asioissa. Ja jotta pääsemme eteenpäin, niin meidän pitää enemmän kuin koskaan hyödyntää tutkimusta ja tärkeää perustutkimusta, tutkimusta, sovellettua tutkimusta, mutta myöskin teknologiaan siirtoa. Ja tämä hanke, jonka komissio on esittänyt, jos se nyt perustuikin maatalous Äh, siivekkeeseen, niin se on hyvin, hyvin rohkea tällä alalla. Mutta muissa valiokunnissa tässä parlamentissa sanotaan, että 10 miljardia on liian paljon rahaa, että pitäisi tehdä pitäisi esimerkiksi ruokia, sotilasbudjettia ja muita aloja. Ja meidän valiokuntamme voi sitten, on sitten puolustanut tätä budjettia ja jos todella haluamme muuttaa eurooppalaista maataloutta, niin meidän pitää katsoa näitä haasteita. Meillä pitää olla kunnollinen budjetti siihen. Eli tässä tarvitaan yksityisiä kumppanuuksia, mutta myöskin julkista tutkimusta, koska meillä on tällä hetkellä meillä on tiettyjä, tai julkinen tutkimus on, siitä on tullut liian heikkoa ja se on liian riippuvaista tällä hetkellä. Panie pośle, bo ten wątek środków na badania naukowe. Kiitoksia. Tämä raha-asia ja tutkimus, budjetti on sellainen asia, jonka pitäisi olla ikään kuin merkki tuesta maataloudelle tulevaisuutta ajatellen, ja olisi erittäin huono asia, jos me tämän hylkäisimme. Tietysti maatalousalana tarvitsee paljon tukea ja tutkimusta monillakin eri aloilla, jos ajatellaan ke- kemiaa, markkinoita niin edelleen. No niin, sitten edustaja Moran. Monsieur je vais m'exprimer au nom... Puhun nyt varjoesittelijän kollegani Ricardon nimissä. Hän on seurannut tätä Horisontti Eurooppa-kysymystä ja maatalouskysymyksiä erityisesti. Hän on ollut tutkijana koko elämänsä ja nyt hän on ollut tässä valiokunnassa ja hän on ollut yhteyksiä myöskin maatalousalan. Ja tämä on osoittanut, millaisia erityispiirteitä tällä alalla on. Innovaatio maatalousalalla voi johtaa huomaamattomiin parannuksiin ympäristön ja maatalouden osalta. Horisontti Eurooppa-ohjelman kautta saataisiin enemmän rahoitusta tutkimukseen, joka liittyy elintarvikkeisiin ja luonnonvaroihin. Meillä pitää olla syvällinen lähestymistapa elintarviketuotannossa, jossa otetaan huomioon viljelijöiden edut ja myöskin ilmastoon ja ympäristöön liittyvät haasteet. Ja nämä koskevat koko yhteiskuntaa ja Horisontti Eurooppa-ohjelmassa voitaisiin vastata näihin tarpeisiin. Esimerkiksi voitaisiin käyttää vähemmän lannoitteita, näin voitaisiin päästä näihin kahteen kestävyystavoitteeseen. Ja tämä olisi mahdollista jos meillä on innovaatisia ratkaisuja maataloudessa, esimerkiksi meillä on täsmä maataloutta. Ja lisäksi meidän täytyy miettiä elintarvikehaaskausta koko elintarvikeketjussa. Ja tähän alan pitäisi kiirittää suurta huomiota tulevaisuudessa. Täytyy myöskin katsoa, miten tehokkaasti voidaan torjua elintarvikehaaskausta. Tämä voi vaikuttaa myönteisesti elintarvikeresurssien saatavuuteen. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan vähentää paineita, jotka kohdistuvat luonnonvaroihin. Ja sitten vielä rahoitus. Meidän tulee korostaa sitä, millä tavalla tutkimuksella voidaan hyödyntää viljelijöitä. Ja tämä on suuri haaste, kuten jo todettiin. Synergia PAK-asetuksen kanssa pitää myöskin ottaa huomioon. Ja meidän täytyy katsoa, rahoitusrajoitteita ja niitä pitää poistaa, jotta ei estetä sitä, että viljelijät pystyvät tekemään sen, mitä he tekevät parhaiten, eli tuottavat palveluita koko yhteiskunnalle elintarvikkeiden muodossa ja maanhallinnon muodossa. Ja lopuksi vielä, kun ajatellaan tutkimusta, meidän täytyy löytää innovaatisia ratkaisuja myöskin pienimuotoisessa maataloudessa – ja meidän täytyy saada myöskin pitkän aikavälin investointeja. Kiitoksia. Dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy zgłoszenia e, ze strony pani. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Joten voisimme pyytää komission edustajan käyttämään puheenvuoron tässä vaiheessa. Okei. Okay. Thank you. Uh, thank... Kiitoksia. Kiitoksia koko Agrin valiokunnalle ja edustaja Kataiselle tästä lausunnosta. Yleisesti ottaen olemme erittäin mielissäni tästä rakentavista kommenteista. Jotkut kommentit selvensivät oikeastaan sitä, että mitä nämä luonnonvarat ovat, resurssit ovat ja sitten jonkun verran saatiin ehdotuksia. Nämä ehdotukset ovat erittäin tervetulleita ja toivottavasti pystymme selventämään näitä asioita vielä entisestään. Sitten tässä joitakin asioita meidän pitää vielä pohtia enemmän. Jotkut asiat ehkä meiltä on jäänyt huomaamatta. Toisaalta taas luulenpa, että suuri osa näistä tarkistuksista ovat tällaisia toimituksellisia niin sanotusti. Tietysti komissio haluaa olla mahdollisimman täsmällinen ja taata sen, että ei mennä kuitenkaan liian yksityiskohtiin, liian paljon yksityiskohtiin. Sanoitte, että tässä halutaan määritellä tietyt tutkimusprioriteetit ja tietyt ohjelmat, joihin viitataan. Ja tässä komissio on ehdottanut, että määritellään tiettyjä tulevia missioita ja kumppanuuksia, joten tämä tehdään ikään kuin eri prosessissa. No maatalous on selvästi tärkeä aihe, se mainittiin täällä ja se myöskin mainittiin, kuinka tärkeä on ilmastonmuutos ja ympäristöasiat. Ja tiedätte, että tämä ehdotus pyrki siihen, että ei katsota ainoastaan tätä elintarvikepuolta, vaan todella integroitaisiin myöskin ympäristöasiat mukaan tässä elintarviketuotannossa ja primäärituotannossa. Ja se otettaisiin huomioon tässä elintarvikeasioiden kanssa. Ja sitten katsotaan myöskin esimerkiksi jätteiden käyttöä, katsotaan kiertotaloutta ja niin edelleen, ja ja tässä pyrittiin tekemään tällainen selkeä paketti. Ja jos halutaan kuvailla, että mistä tässä paketissa on kyse, niin voidaan käyttää enemmänkin rivejä tähän kuvailuun. Me kuitenkin päätimme, että me tehtäisimme, tekisimme tämän hyvin lyhy- lyhyellä otsakkeella elintarvikkeet ja luonnonvarat. Tietysti ymmärrän maatalouden näkökulmasta, että te haluaisitte lisätä tämän maatalouden otsakkeen hankkeeseen, mutta meidän mielestämme se olisi hyvä pitää mahdollisimman lyhyenä, koska muuten meillä voi olla otsikko, joka on viisi riviä pitkä ja sitten se ei olisi niinkään hyvä juttu. Mutta äh, pidän erittäin hyvänä teidän työtänne ja katsomme tarkkaan, katsomme tarkkaan näitä ehdotuksia ja myöskin kiitän teitä äh, tuestanne siitä, että olette pysytelleet tässä kymmenessä miljardissa eurossa ja tässä tämän haasteen osalta tukeneet meitä. Kun ajatellaan luonnonvaroja, elintarvikkeita ja muuta ja niihin liittyvää taloutta, se on erittäin tärkeää energian osalta, ilmastonmuutoksen osalta, ympäristön osalta, joten mielestäni on tärkeää, että meillä on tutkimus, innovaatio, investoinnit tässä mukana, jotta saadaan aikaisesti ratkaisuja, jotta tämä järjestelmä muuttuisi seuraavien vuosien aikana. Ja siksi on, tämä on erittäin tärkeää, joten kiitos jälleen kerran teidän työstänne. Kiitos. Kiitoksia. Sitten e, valmistelija saa puheenvuoron. Edustaja Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja kiitokset kollegat arvokkaista huomioista, lisäysehdotuksista, uudenkinlaisista näkökulmista. Mä olen erittäin iloinen muun muassa siitä, että kuitenkin tämä maatalousotsikko muutosehdotus sai niin paljon kannatusta ja ehkä komissio tähän vielä taipuisi. taipuisi. Arviointia todellakin tässä kaikessa pitää olla. Ja tämän kriteeristön täytyy olla sellainen, että että varsinkin ilmaston suhteen nuo kriteerit ovat mitattavia, arvioitavia ja että ne parhaat käytännöt ovat sitten myöskin sillä tavalla siirreltäviä, että, että myöskin tilataso niistä todellakin hyötyy ja että itse se ää, elintarviketuotanto sitten loppujen lopuksi tilatason viisastumisen myötä myöskin hyötyy. Nyt on myöskin tärkeää se, että jäsenmaissa herätään hakemaan, hakemaan tätä rahoitusta yrityksissä, yliopistoissa, korkeakoulussa ja että omassa jäsenmaissa tehdään tiettäväksi se, että tällaista rahaa on tullut lisää. Ja, ja edelleen toivon sitten myöskin arvoiselle puheenjohtajalle turnauskestävyyttä siinä, että pysymme ja pystymme pitämään tämän 10 miljardin meille luvatun määrärahan tämän asian suhteen. Kiitoksia kaikille. Niin. Niin, me emme välttämättä aina ymmärrä sitä, että kuinka nopeita nämä asiat, joiden kanssa käsittelemme tai joita käsittelemme ovatkaan, koska tässä, e, tai kuinka laajoja ne ovat, koska tässä puhutaan myöskin elintarviketurvallisuudesta, ei ainoastaan e, myöskin turvallisuudesta, kasviturvallisuudesta, kasvien hyvinvoinnista, eläinten hyvinvoinnista, uusista kemiallisista aineista. Eli uusista torjunta-aineista, biologisista innovaatioista ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin, nämä ovat hyvin laajoja aiheita. Eli kun puhutaan innovaatiosta, jos me haluamme lisätä elintarviketuotantoa jopa sadalla prosentilla 2050 mennessä, niin meillä on valtavia haasteita edessämme. tarvitsemme uusia tuotantotapoja ja siksi tutkimus tällä alalla on erittäin tärkeää ja sitä tarvitaan todella paljon. Aivan kuten sanoin aikaisemmin, se, että saamme tukea tutkimukselle, se on yksi niistä syistä, miksi rahoitus kakkospilarissa on laskenut tai laskemassa. Muistakaa, että komissaari sanoi, että meillä on 10 miljardia nyt ja meidän pitää olla yhtenäisiä, tehdä, saada aikaiseksi yhtenäinen rintama ja katsoa, että nämä varat todella menemät tähän, tälle alalle. Meillä on tietysti Brexitin haaste myöskin olemassa. Iso-Britannia on aina ollut hyvin aktiivinen tutkimusalalla. Iso-Britannia on koordinoinut monia eurooppalaisia hankkeita, joten tämä aukko pitää kuroa jotenkin umpeen ehkäpä Iso-Britannia haluaa edelleenkin olla mukana. tutkimushankkeissa, koska se on, se on meidän yhteinen, yhteisen etumme mukaista. No, palaamme varmasti tähän aiheeseen vielä.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 Da, este important să ne gândim cum facem transferul din cerci... Okay? Mamy jakiś, jakiś problem techniczny. Täällä on pieni tekninen ongelma. Okei, okay, we can start. Da, domnule președinte, foarte pe scurt, iar, <laughs> again. Puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. On tärkeää korostaa sitä, miten tutkintatietoja siirretään käytännössä. Eli miten voidaan sitten käytännössä toteuttaa se, mitä on tutkittu ja kuinka hyödyllisiä nämä löydökset ovat käytännön elämässä maataloudessa tai muualla. Ja siksi tutkimuksesta pitää sitten tehdä sovelluksia käytännön elämään kaikilla aloilla. Kiitos. Myśmy na spotkaniu koordynatorów zastanawiali się nad tematami na... E, Hyvät naiset ja herrat, koordinaattoreiden kokouksessa puhuttiin kuulemisista, kuulemisista, jotka toteutetaan 2019 vuoden ensimmäisenä kuukausina. Ja olen melko varma siitä, että tämä tutkimusaihe voisi tai sen pitäisi olla yksi niistä aiheista, joita käsitellään kuulemisessa. No niin, lopetetaan sitten tämän asian käsittely ja mennään seuraavaan kohtaan. Tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe. Eli kohta 14 esityslistalla. Tutkimus aiheesta susien ja muiden suurpetokantojen elpyminen ja sen vaikutus viljelijöihin ja heidän elinkeinoonsa Euroopan maaseutualueilla. Suse, sudet ja muut suurpedot voivat olla uhkia erityisesti maatilojen eläimille – tätä tutkimusta pyydettiin politiikkayksiköstä B. Ja tutkimus, tutkimuksen on laatinut John D. Linnell, joka tulee Norjan luonto, luonnontutkimuksen laitoksen. Tervetuloa. Hienoa, että olette päässeet tänne paikalle. Ja tästä asiasta puhuttiin myöskin, kun vierailimme Suomessa – Tietysti tämä asia tai aihe ei eh, rajoitu ainoastaan Suomen tai Norjaan, vaan kaikki maanviljelijämme kertovat meille tarinoita villieläimistä tai susista ja muista. Me välitämme paljon ympäristöstä, aivan kuten tiedätte, ja haluamme suojella ympäristöämme. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että eh, biologinen tasapaino on ympäristössä epätasapainossa. No niin, mutta meidän vieraamme kertoo meille enemmän. Teillä on 20 minuuttia aikaa. Se ei vaikuta kovinkaan pitkältä ajalta, mutta tässä parlamentissa se on erittäin pitkä aika. Aikaisemmin Barroso puhuu 19 vuotta meidän tulevaisuudesta, tulevasta työstämme. Eli olkaapa hyvät. Thank you. Um, I'm honored to be given so much time. Um, this is a very... Kiitoksia. Tämä on hankala aihe. On harvoja ympäristöasioita, jotka ovat näin haastavia Euroopan tasolla. Kun ajatellaan susia ja muita lihansyöjiä, niin niiden olemassaolo muuttaa Euroopan ympäristöä, koska tätä säilytystyötä yritetään tehdä kaikkialla Euroopassa – tätä ei voida tehdä vain muutaman neljä kilometrin alueella, vaan tämä koskee koko mannerta. Eli tässä nyt on yksi suuria haasteita, kun ajatellaan ympäristönsuojelua ja maataloutta. Eli tässä on neljä aihetta. Ensinnäkin suurten lihansyjien tilanne Euroopassa, vaikutukset karjaan, karjan suojelu, ja yritän vielä osoittaa, miten nämä pitää integroida laajempaan maatalouspolitiikkaan ja niitä ei voida tarkastella vain erikseen. Eli jos katsotaan tilannetta 50-60 vuotta aikaisemmin, niin tilanne olisi täysin erimäinen. Esimerkiksi karhuja, susia ja ilveksiä oli paljon vähemmän. Ne oli hävitetty valtaosasta Länsi- ja Pohjois-Euroopan maita. Ja nyt Tämä on yksi suojelun menestystarinoita Euroopassa. Kaikki nämä lajit ovat palanneet alueelle, joista ne oli hävitetty. Eli tässä on katsottu vuosia 2012-2016. Silloin tehtiin eurooppalainen katsaus. Ja Euroopan tasolla puhutaan nyt noin 17 000 sudesta. Ehkä tällä hetkellä 13 000 14 000 on EU:ssa. ssa Niitä on löydetty kaikista manner Luxemburgia lukunottamatta. Myöskin Tanskassa on jälleen susia. Ja tämä olisi ollut mahdollista vielä parikymmentä vuotta sitten. Nämä eivät ole yksi suuri joukko, vaan ne ovat hajautuneita yhdeksään eri ryhmään. Osa niistä on hyvin pieniä. Ne ovat hankalassa tilanteessa, eli täytyy katsoa sitten paikallistasoa, jotta voi ymmärtää näitä asioita, koska ei ole mitään yhtä suurta eurooppalaista susipopulaatiota. Sitten karhut. Lukemat ovat samanlaisia 17-18 000 Euroopassa, 15-16 000 EU:ssa. Karhut ovat jakautuneita enemmän noin 10 populaatioon. Jotkut niistä ovat hyvin pieniä, esimerkiksi Ranskan pyreneillä tai Alpeilla ja sitten toiset ryhmät ovat jopa paljon suurempia. Eli tilanne on hyvin erilainen eri osissa Eurooppaa. No sitten ilveksiä on vähemmän 8-9 000 Euroopassa, 7-8 000 EU:ssa. Meillä on 11 ilvespopulaatiota. Jotkut ovat hyvin pieniä, ihan kohdallinen eläimiä, ja toisissa on sitten taas tuhansia. Sitten ahmat. Sitä varmaan useimmat eivät tunne. Se on yksi suurimpia lihansyöjiä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja ehkä heitä on Euro- niitä on Euroopassa vain tuhat kappaletta, eli tämän kaikkein huolestuttavimmassa tilanteessa ja EUlla on velvoitteita näissä asioissa. Sitten olemme keränneet tietoja kaarian menetyksistä 19 maasta. Lisäksi Sveitsi ja Norja on otettu mukaan vertailun vuoksi. Ikävä kyllä emme saaneet Espanjasta, Puolasta, Bulgariasta, Itävallasta tai Romaniasta tietoja. Ne ovat tärkeitä maita, mutta tietoja ei ollut saatavilla. Ruotsista ja Italiasta saatiin vain osittaisia tietoja. Tämä on ollut erittäin hankalaa liittovaltiorakenteissa, koska tietoja on kerätty vain osavaltiotasolta tai aluetasolta, ja usein niitä tietoja ei ollenkaan jaeta. Ensimmäisessä kuvassa on katsottu, minkä tyyppinen karja on kärsinyt näistä tilanteista. Vihreällä on merkattu lampaat, joista on saatu korvauksia. Eli valtaosa näistä eläimistä, joihin vihasot vaikuttavat ovat lampaita ja sitten myöskin vuohia esimerkiksi Kreikassa ja Portugalissa. No, sitten poikkeuksia ovat Suomi ja Norja. Siellä on tämä keltainen väri, joka viittaa poroihin ja tämä on sitten erityistapaus. No, mutta olemme tarkastelleet lähinnä lampaita, koska siihen tämä tilanne eniten vaikuttaa. Lampan kasvatus Euroopassa on muuttunut valtavasti. Kuvasta näette, kuinka paljon lampaiden määrä on vähentynyt Euroopassa. Ja Euroopassa on noin 130 tai 90 miljoonaa yksilöä. Ja myöskin jakautuminen on muuttunut. Länsi-Euroopasta on vähentynyt ja lisääntynyt uusissa jäsenvaltioissa. Ja tämä on johtanut konflikteihin lihansyöjien kanssa, koska lehmiä on enemmän maissa, joissa oli eniten näitä lihansyöjiä. Eli viimeisen 10-15 vuoden aikana politiikassa ei ole otettu huomioon konfliktimahdollisuuksia. Mutta 27 miljoonaa lammasta Euroopassa, 58 miljoonaa Manner-Euroopassa ja kolmannes tai puolet on alttiina suurten lihansyöjien alueella. Ja sitten kun katsottiin korvauksia, niin keskimäärin 21 000 lehmää on, lammasta on kuollut näissä maissa vuosittain. Eli Puola, Romania, Espanja, Bulgaria ja Itävalta on jätetty tästä pois. 92 prosenttia näistä tappioista johtui susista. Sitten muut liittyivät esimerkiksi karhuihin, ilveksiin ja ahmoihin. Jos otetaan mukaan Norja ja Ruotsi, niin silloin tämä kokonaismäärä on lähes kaksinkertainen, 39 000, mutta merkitys väärii, koska Norjassa ahmoilla ja ilveksillä on merkittävä rooli. Ja sitten kuinka paljon tappioita on, määrät vaihtelevat paljon. Tässä on katsottu, kuinka paljon korvauksia on maksettu näiden populaatioiden koon mukaan. Eli kuinka paljon lampaita on yksi susi tai karhu tappanut näissä maissa. No, susien osalta Norja ja Ranska ovat ihan omassa luokassaan, kun ajatellaan kuinka paljon sudet ovat aiheuttaneet näitä ongelmia. Kyse on 30 40 lampaasta, josta maksetaan korvaus per susi näissä maissa. Ja monissa maissa on aika vähän tappioita. Eli siellä alhaalla on alle yksi tai kaksi lammasta, jonka susi tappaa vuodessa. Ja näissä maissa usein on paljon susia. Eli suden vaikutus on hyvin erilainen eri maissa. Pitkälti se johtuu karjanhoidon menettelyihin. Jos ajatellaan karhuja, Norja ja Ranska ovat jälleen siellä kärki, kärjessä Sveitsin lukemat eivät ole luotettavia, koska siellä on karhuja vain silloin tällöin. Mutta näissä kahdessa maassa merkitys on merkittävä ja muissa vähemmän. Ja monissa yksi karhu tappaa keskimäärin alle yhden lampaan. Eli voitaisiin sanoa, että konfliktit voivat olla hyvin dramaattisia, mutta sitten alaosasta näkee, että tämä ei vaikuta tilanteeseen kovinkaan paljon. No sitten Ilvesten tilanne. Norja on siellä taas ihan omassa luokassaan. Ranska on kaukana kakkosena. Ja muissa maissa näitä ongelmia on hyvin vähän. Alle yksi lammas kuolee Ilveksen käsiin vuodessa. Sitten porojen tilanne on hyvin erityinen ja se pitää mainita erikseen. Poron kasvatus on hyvin erilaista kuin lampaiden hoito koska ne eivät ole niin kesyjä. Ne ovat ulkona ympäri vuoden, koska ne laiduntavat ulkona. Eikä myöskään ole samoja mahdollisuuksia harjoittaa intensiivistä karjanhoitoa samalla tavalla kuin lampaiden kanssa. Lukuja ei ole helppo saada, koska Ruotsissa ei anneta korvauksia näistä tappioista, vaan se liittyy riskeihin. Eli täytyy arvioida näitä riskitasoja Ruotsin osalta. Mutta tässä puhutaan korvauksista, joita on maksettu 35 000, 60 000 vuodessa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa yhteensä. Tämä koskee noin 5 prosenttia kannasta, josta maksetaan korvauksia. Eli tässä lukemat ovat paljon suuremmat kuin muiden eläinten osalta. Porot ovat alttiina myöskin ilmastokysymyksille ja tiheys kysymyksille, koska joillain alueita joita nämä laumat ovat hyvin suuria ja se aiheuttaa sitten ongelmia, kun ajatellaan laiduntamista, ilmastoa ja petoeläimiä, jotka kaikki yhdessä muodostavat hankalan tilanteen ja pahentavat näitä muita ongelmia keskenään. Porjan on vaikea suojella ja Pohjoismaissahan on hallintojärjestelmä, jossa valvotaan petoeläimiä – ja maksataan paljon korvauksia. Eli porot ovat erityistapaus ja tämä on hyvin vakava ja monimutkainen tapaus, johon ei ole mitään helppoja ratkaisuja. No sitten jos palataan vielä lampaisiin ja muihin lajeihin. Se, miksi erot ovat niin suuria, kun ajatellaan konflikteja eri maissa, niin pitkälti sen voidaan selittää karjanhoitojärjestelmällä. Norjassa ja monissa muissa maissa on lampaanhoitoa, jossa ei, siellä ei ole susia, ja joka vuosi lampaat saavat olla keskenään monta kuukautta. Ja sitten jos susi on palautunut näille alueille, niin mikään ei ole estänyt susia hyökkäämästä lampaiden kimppuun. Ja näillä alueilla tappiot ovat valtavat. Jos ajatellaan lukemaa, joka oli susista, Norjan tappiot olivat noin 500 kertaa suuremmat kuin Ruotsissa per susi. Maissa on hyvin samanlaista luontoa, samanlaiset tilanteet, mutta norjalainen susi tappaa 500 kertaa enemmän kuin ruotsalainen susi. Ja tämä johtuu siitä, että Norjassa lampaat kasvatetaan vapaina ilman valvontaa ja Ruotsissa ne kasvatetaan aitojen takana. Eli pelkästään aidoilla voidaan vähentää näitä tappioita. Ja muita etuja. Jos lampaat saavat olla vapaana, niin silloin tappiot ovat valtavat. Mitään ratkaisua ei tällaiseen tilanteeseen ole. No sitten aidat vähentävät näitä tappioita. Ja niitä voidaan parantaa voidaan ottaa mukaan myöskin vahtikoiria. Aitoja voidaan parantaa, ne voidaan sähköistää. Ja tässä tappiot voidaan minimoida. Eli riippuen siitä, ovatko lampaat vapaina vai eivät, niin tapioita voidaan huomattavasti supistaa. Jos lampaat laiduntavat vuoristoalueilla, niin silloin paikalla on paimenia ja vahtikoiria. Ja Kaakkois-Euroopassa nämä perinteet ovat voimissaan Karpaateilla, Italiassa. Nämä perinteet eivät ole hävinneet, niitä on edelleen. Ja näin on hyvin tehokkaasti pystytty suojelemaan lampaita petoeläimiltä. Ongelmia on maissa, joissa on hyväksytty hylätty nämä järjestelmät, niin kuin on päässyt Norjassa ja Alppimaissa. Ja se, että otetaan uudelleen käyttöön nämä järjestelmät, niin ne ovat hyvin haastavia ja kalliita. Eli kokemusta on, mutta suurin haaste on rakenteellinen ja taloudellinen ja sosiaalinen ongelma liittyen siihen, että otettaisiin uudelleen käyttöön hyvin työintensiivinen järjestelmä. Sitten yksi asia, jota on tutkittu eniten, kun katsottiin lihansuojien ja kaaren välisiä ongelmia. Ja olemme koettaneet korostaa, että on taloudellisia vaikutuksia ja vaikutus on asia, jonka susi voi tehdä lampaalle. Ja konflikti on sitten taas asia, joka liittyy eri ihmisryhmien, eri sidosryhmien välillä. Eli sosiaalinen konflikti liittyy eri ihmisryhmien välisiin ongelmiin. Ja nämä asiat ovat täysin erilaisia. Ja Euroopan tasolla on nähty hyvin vähän suhteita, kun ajatellaan taloudellisia vaikutuksia, joita lihansyöt aiheuttavat, ja miten se sitten johtaa sosiaalisiin tai poliittisiin konflikteihin. Olemme oppineet konflikteista sen, että ne eivät liity pelkästään lampaisiin. Niistä, jotka eniten puhuvat, näistä asioista susiin, susiin liittyen, niin usein kuvaksoita asioille lammas, mutta usein nämä konfliktit liittyvät muihinkin asioihin. Ne symbolisoivat syvempiä kysymyksiä, jotka usein eivät liity millään tavalla lampaiseen. Maaseutualueilla on paljon haasteita, ja monet näistä asioista ovat hankalia maaseudun asukeille. Ja sutta voidaan sitten helposti syyttää monista ongelmista. Eli kun ne ottavat teihin yhteyttä näihin asioihin, niin he puhuvat susista, mutta niihin liittyy paljon monimutkaisempia kysymyksiä. On monia konflikteja, jotka liittyvät susiin. Esimerkiksi metsästys on yksi maaseudun toiminta, joka liittyy lihansyöjiin. Ja myöskin sitten pelko on yksi tekijä. Eli täytyy katsoa tätä lihansyöjäkonfliktia paljon laajemmassa kontekstissa. Eli meillä pitää olla integroituja ratkaisuja. On kolme strategiaa, joita käytetään vähentämään susien vaikutusta. Ensinnäkin karjan suojelu, sitten korvaukset ja sitten kuolematavasten rajoittaminen. Mutta tämä ei koskaan voi olla tärkein tapa suojella lampaita. Lampaita täytyy suojella ensin ja sitten tämä muu toiminta tulee jälkeenpäin. Tämä liittyy tehokkuuteen ja oikeudellisiin rajoitteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi Habitat-direktiiviin. Mutta ei voida katsoa ainoastaan teknisiä kysymyksiä, tai taloudellisia tappioita. Tätä täytyy katsoa paljon laajemmassa kontekstissa. Täytyy katsoa ympäristöpolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, sosiaalisia kysymyksiä, koska nämä kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Näiden eläintäväliset suhteet muuttuvat sitten politiikaksi. Ja meillä on kyllä tietoa. Meillä on kokemusta. Vastaukset valtaosan kysymyksistä. Niistä on puhuttu ja kirjoitettu ja niitä on toteutettu jo pitkään. Komission lihansyöjä sivut ovat hyvä paikka aloittaa, jos haluaa lisätietoa. Siellä on paljon hyvää tietoa parhaista käytänteistä monilla kielillä. Siellä on puhuttu LIFE-hankkeen roolista ja siellä on asiankirjoja, joissa puhutaan myöskin rakennerahastoista ja siitä, miten rahoitetaan näitä toimia. Eli se on hyvä lähtökohta, jos haluatte lisätietoja. Ja raportissa on myöskin luoteltu verkkosivuja monilla kielillä, joista löytyy lisätietoja. Eli tiedon puute ei nyt ole tässä ongelma. Eli nyt olen sitten valmis vastaamaan kysymyksiin ja sitten tekninen asiakirja myöskin saatavana ja siellä on paljon enemmän yksityiskohtia monista kohdista. Bardzo dziękuję. W tej chwili przejdziemy do... Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt avataan sitten keskustelu. Edustaja Mylä. Puheenjohtaja, kiitokset ja myös teille kiitos esityksestä. Olen hiukan pettynyt, koska meillä oli aivan erilainen lähestymistapa. Te olette nyt puhunut tilanteesta Euroopassa. Te olette esittäneet lukuja, vanhoja lukuja. Vuoden 2016, kun puhutaan 7000 sudesta, kun me tiedämme, että kolmen vuoden sisällä susikanta kaksinkertaistuu vuoden 2018 lopussa, voimme puhua kaksinkertaisesta susien lukumäärästä. Ja tämän selvityksen tarkoituksenahan oli tämän suojeluprosessin äh, pohdinta. Meillä on tämä Flora Fauna äh, Habitat-ohjelmat, äh, jotka liittyvät siihen, miten täytyy suojella näitä saalis, saalistajia, mutta samaan aikaan kuitenkin näiden saalistajien paluun myötä myöskin lajien monimuotoisuus on vaarassa. Mainitsin esimerkkejä omalta alueeltani. Meillä on nyt päivittäin nähtävissä, että on susia liikkeellä ja kun on suojeltuja biotopia Bayerissa Alpeilla, erinäisiä tuhansia hehtaaria, jossa on olemassa lajien monimuotoisuutta sekä kasvi- että eläinkunnassa, ja että tuota suojellaan nimenomaan myöskin lampaita laiduntamalla ja myöskin sillä, että nautoja lainunnetaan alpeilla. Näemme, että nyt tämä valitseva tilanne johtaa siihen, että lajin monimuotoisuus on vaarassa, koska me tiedämme, että meillä on selvityksiä, jotka koskevat sitä, mitä meille maksaa, jos me joudumme aitaamaan kaikki nämä alppialueet. Se tulisi maksamaan 290 miljoonaa euroa ja vielä 40 miljoonaa sen lisäksi vuosittain, mikä ei ole maksettavissa kukaan ei pysty maksamaan tällaisia summia, ei etenkään maatalous, eivät etenkään näiden alojen äh, näin viljelevät viljelijät. Tämä merkitsee sitä, että mitä enemmän vaaraa kohdistuu meidän eläimiimme, sitä enemmän meillä on tällaisia alueita, joita voidaan äh, käyttää laituminen. Se merkitsee sitä, että tapahtuu äh, näiden alueiden pensaskasvillisuuden lisääntymistä ja lajeja katoaa. Ja koko tilanne, joka liittyy siihen, että on 30 miljoonaa vierasta, jotka tulevat tämän luonnon monivuotoisuuden vuoksi, niin voimme nähdä, että tämänkin osalta nyt on edessä aivan toisenlaisia haasteita. Ja tässä mielessä teidän selvityksenne on ihan mukava, mutta itse asiassa siinä ei ole mitään lukuja, ei mitään faktoja, ei mitään laskelmia, jotka olisivat sen pohjana, jotka jota me voisimme täällä käyttää. Ja yksi konkreettinen kysymys teille. Voitteko te kuvitella, että erityisen suojelun arvoisilla alueilla täytyy olla alueita, joissa ei ole, joilla ei ole susia, alueita, jotka täytyy pitää vapaina susista, jotta tämä arvokas äh, luonto voidaan säilyttää vastaisuudessakin. Dziękuję panie posłu. Proszę Państwa, mamy dużo zgłoszeń. Umówmy się na wystąpienie. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Tässä pu- puhujalistalla on nyt paljon ihmisiä, joten sovitaan, että yksi minuutti jokaiselle. Sitten Dante. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari kuukautta sitten parlamentin delegaatio Envi-valiokunnasta ja monet kollegat täältäkin tulivat Ranskan alpeille. Ja siellä tavattiin näitä kasvattajia, mutta myöskin muita toimijoita siellä vuoristossa ja katsottiin, että minkälainen kulttuurinen ja taloudellinen eh, vaikutus sitten näillä toimilla on. Ja tässä sain fakseja ja sähköposteja turisteilta, matkailijoilta, jotka eivät välttämättä pääse kaikille alueille tuolla vuoristossa. Tässä, tähän liittyy myöskin psykologiset tekijät, joista ei puhuttu. Tämä koskee perheitä ja koko yhteiskuntaa. Ja tänä päivänä voidaan ajatella, että tämä susi päästetään mihin tahansa – ja aikaisemmin sitä tai vastaan on taisteltu. Tämä mielestäni on hieman utopistista ajattelua, että susi voisi nyt olla joka paikassa. Tässä edustaja Müller antoi jotakin lukuja ja metsästysluvut osoittavat, että tänä vuonna ö, su- suudet ovat lisääntyneet 20 prosenttia verrattuna aikaisempaan vuoteen. Eli jos ajatellaan nyt tätä tilannetta, tästä, tätä ei pystytä pian enää kontrolloimaan. Tämä taistelu sutta vastaan on aivan mahdoton jo Ranskassa. Aikaisemmin näin, kuinka jatkuvasti karjaa vastaan oli hyökätty ja sitten myöhemmin kun, kun näihin toi, tähän puututtiin, niin sitten näitä, nämä hyökkäyksetkin loppuivat. Eli tämä on todellinen talou, taloudellinen ohjelma, sosiologinen ongelma myöskin. Ja kun ajatellaan tätä vierailua, joka, joka toteutimme, kaksivuotias lapsi on nähnyt äh, äh, tämän hyökkäyksen ja nämä ruhot hänen talonsa edessä, koska tämä hyökkäys tapahtui siinä, siinä pihalla. Eli tässä tarvittiin psykologia ja psykiatreja tämän ongelman ratkaisemiseksi kuukausien ajan. Ja myöskin sitten tämä äh, susi palasi näiden ruhojen kimppuun. Eli tämä on ollut tällaisia tilanteita on. Eli äh, tämä vain esimerkkinä siihen vaikutukseen, psykologiseen vaikutukseen, joka suden hyökkäyksillä voi olla. Eli e, tietyille alueille ihmiset eivät enää halua mennä. Ja sitten kukaan ei halua majo, majottaakaan tai majottujakaan, majottajatkaan eivät halua näille alueille alpeilla enää mennä. Eli voidaan sitten jonkunlainen muuri rakentaa tietysti, mutta tämä on aika utopistista kuitenkin, että meillä olisi tällainen valtava alue, joka sitten suljettaisiin aidoilla. Ei se nyt ihan näinkään toimi. Proszę Państwa, trudno mi przerywać tego typu wystąpienia. Kiitoksia. Minun on vaikea keskeyttää tällaisia puheita, mutta olkaa hyvät ja, ja äh, puhukaa lyhyemmin. Ja helsin Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Minunkin on nyt sanottava, että en tästä selvityksestä nyt äh, löytynyt kovinkaan paljon uutta. Siinä täytyy todeta, että kollega Müller on aivan oikeassa ladulta, jonne sudet palasivat 2-3 vuotta sitten, oltuaan 100 vuotta pois sieltä. Meillä on lähes päivittäin äh, susien hyökkäyksiä alueella, jossa asuu 5000, 5000 asukasta, jossa eh, käy miljoonia turisteja. Nyt joku sanoi, että pitää rakentaa aitoja, se on tietysti aivan mukava, mutta missä matkailijat sitten kulkevat, kiipeävätkö he sitten aitojen ylitse, pitäisi koiria käyttää, mutta eivät ne puolustaisi pelkästään lampaita, sitten joutuisivat eh, myöskin puremaan joitakin matkailijoita, niin kuin tapahtuu muillakin alueilla. Tämä kuulostaa aika kummallista, jos ajatellaan sitten todellisuutta, kun pitää ohjelmaa, ongelmaa käsitellä. Me kävimme Suomessa, ympäristövaliokunta kävi Savoissa äh, ennen kesätaukoa, ja minä ajattelen, että Alppialueet olivat aivan oikeassa siellä. Tämä äh, karjan kasvatuslaitumilla on jotakin, mikä ei ole rahoitettavissa. Meidän viljelijämme Alppialueilla – se, heille sanotaan, että he lähettää äh, lammaspaimenia, niin he eivät tule tekemään sitä, vaan he luopuvat sitten lampaiden kasvattamisesta. Ja tämä johtaa siihen, että kasvien äh, luonnon monimuotoisuus tulee kärsimään tätä kautta. Ja nämä äh, alpiniityt tulevat taan pensas, pens, pe, pesi, puuttumaan pensaismaiseksi. Ja tämä on todellakin hämmästyttävää, kun ajatellen sitä, että matkalla Savoihin saatamme todeta, että pelkästään suorat toimenpiteet, jotka liittyvät suojelun vahingolta. Tämä on sutta kohti 70 000 euroa vuodessa, eli eh, annetaan 24 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan vuodessa. Tämä on valtaisaa verorahojen tuhlausta, mistä olisi myös syytä keskustella. Voidaan kysyä, onko tämä todella järkevää, ja myöskin viljelijät joutuvat maksamaan tämän itse, koska välttämättä tämä jopa maksetaan maatalouspolitiikan toisesta pilarista. Mutta te, te asioista on yksinkertaisia, kun sanotte, että kysymys on maaseutuväestön pelkojen lietsomisesta. Tämä on totta, ja kysymys on pelkästään siitä, että nähdään susien työn jälkiä, mutta se, jotka asuvat alppialueilla, niin se kylissä, he eivät heitä eivät halua enää elää susien kanssa, eivät halua lähettää lapsiaan kouluun, kun on susia. Mitähän ihmiset sanoisivat Brysselissä, jos he tietäisivät, että vuodella Chambressa olisi susia ja karhuja. Ja sitten ihmiset menisivät sitten puiston vierestä kouluun. Kaupunkiväestö suhtautuu asioon niin kuin maaseutuväestön tulisi vain hyväksyä tämä, hyväksyä jotakin sellaista, mitä kaupunkiväestö oli ikinä valmis hyväksymään – Minusta meidän on pohdittava asiaa ja katsottava sitä, onko äh, susien suojeluasema vielä perusteltu, tämä, äh, onko järkevää jatkaa sille, joka on vuonna 1992 hyväksytty, vai pitäisikö muuttaa säädöksiä. Meidän pitää painostaa tässä asiassa. Uh, thank you, Chair. Um, and thank you very much. Kiitos. Ja kiitos tästä raportista ja esityksestä. Kaikki tietävät, että eilen Ranskan ympäristöministeri Nicolas Hulot irtisanoutui. Ja oli kolme syytä tälle irtisanoutumiselle. Tuen puuto ilmastonmuutoskysymyksissä, tuen puutos torjunta-asia, torjunta-ainekysymyksissä ja tuen puuto luonnon monimuotoisuuden osalta. Ja erityisesti hän puhui siitä, että sudet ja karhut, karhukannat saataisiin elpymään Ranskassa. Eli tämä nyt halusin sanota. Tämä oli osa keskustelua. Te varmaan kaikki tiedätte, että nyt puhutaan siitä, että Ilves ehkä palautettaisiin Kildan metsään omalla alueellani. Ja asiasta käydään keskustelua Koillis Englannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa näistä suurista lihansyöistä. Ja tässä tapauksessa kyse on siis Ilveksestä. Voisitteko, jos ajatellaan vaikka, että kuolisen tällainen viljelijä sanoisi, että olen huolissani Ilveksen palauttamisesta, niin mitä sanoisitte heille? Buddha. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun kysymykseni puhujalle olisi se, että miksi se on hieno asia, että susien määrä on lisääntynyt, koska maanviljelijöillähän se on katastrofi. Meidän maassamme meillä on 6500 ruskea karhua, 40 prosenttia koko Euroopan määrästä. Ja me olemme pyrkineet viemään tällaisen karhun, yhden karhun toisen jäsenvaltion, mutta kukaan ei halunnut niitä. Eli mitä me teemme tällaisella populaatiolla, joka on kaksi, kolme, kuusi kertaa suurempi kuin mitä sen pitäisi olla. Meillä on turistikohteita, joihin tämä on vaikuttanut, koska karhut ovat siellä jatkuvasti, aivan kuten kollegakin tässä sanoi. Minä tutkin tätä paimen ja lammasasiaa. Kyllä Tietysti voidaan käyttää vaikka sähköaitoja, se on ihan totta, mutta jos on sellaisia alueita, jotka ovat vuoristossa, tämä on vaikeaa ja se ei ole aina tehokkaasta. Tietysti voidaan antaa kompensaatiota, voidaan antaa 5000 euroa vaikkapa tietyn ajan ajanjakson ajan, mutta onko tämä normaalia, että me maksamme siitä, että me kompensoimme sen sijaan, että näitä populaatioita pystyttäisiin vähentämään? On olemassa sterilisointimenettelyjä, meidän pitäisi keskustella näistä, koska muuten tässä vain tehdään pilkkaa viljelijöistä ja karjankasvattajista ja nähdään, että erityisesti vuoristoalueilta ihmiset lähtevät. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam bila također u delegaciji koja je posjetila Francusku. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olin valtuuskunnassa, joka kävi Ranskassa ja Haluan kiittää äh, edustaja Daltania siitä, että hän saa aikaan sen tasan, että me tavata viljelijöitä ja puhua paikallisen väestön kanssa, joka on kohtaamassa lukuisia ongelmia päivittäin. Olemme kuulleet erilaisia argumentteja jo nyt, mutta haluaisin kiittää huomioon siihen, että korvaukset tappioista, jotka sudet aiheuttavat, ovat riittämättömiä varataanpa tähän tarkoitukseen miten paljon rahaa tahansa, emme voi korvata ihmisille sitä pelkoa, jonka he kokevat päivittäin. Meidän täytyy toimia tehokkaammin, pitää olla tehokkaampia toimenpiteitä. Meidän täytyy katsoa tarkemmin, mitä on paikallinen väestö ajattelee, että vaikka Ranskassa on nähdä, että 336 sutta on hyökännyt karjaa vastaan – ja että noin 30 miljoonaa euroa maksetaan vuosittain. Kroatiassa 200 mutta on tapannut 246 eläintä ja, ja siellä vain maksetaan vain 220 000 euroa. Tässä on valtaisa ero siinä, minkälaisia summia korvauksia maksetaan. Ranskalaiset viljelijät ovat yhtä tyytymättömiä kuin kroatialaiset viljelijät huolimatta summan, summien eroista. Ja tosiasia on, että kumpikin ryhmä ja kaikki muutkin väestöryhmät kohtavat vakavia ongelmia ja meidän tulisi katsoa asia esille komission jäsenen kanssa. Hänen pitää etsiä ratkaisuja. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tästä puhutaan. Tämä on neljäs kerta, kun nyt puhumme tästä asiasta laajemmin. Ja jos katson nyt, mitä tässä on puhuttu Alankomaista, että siellä ei yhtään sutta, niin se on kyllä ihan hölynpölyä. Meillä on puhuttu susista Alankomaissa ja myöskin kansalaiset katsovat, että susia pitää metsästää, koska muuten tilanne riistäytyy nopeasti käsistä. Ja suuri asia on se, mitä me tietenkin vielä suojelemme Euroopassa. Meillä on eri näitä eläinlajeja, mutta kaikki näihin toimiin ei ole rahoitusta. Ja puheenjohtaja, vetoisin siihen, että meidän täytyy miettiä päätöslauselmaa, eli meidän täytyy katsoa susien metsästyksen hallinnointia. Se on mielestäni paras väline. Ja tämä koskee kaikkia poliittisia ryhmiä Euroopan parlamentissa. Ja ikävä kyllä minun täytyy nyt sanoa näin, mutta me emme nyt oikein tiedä, mitä kaikki eläimiä asuu missäkin maissa. Ja minä olen tällaisen menettelyn pikkuisen kyllästynyt. Bardzo dziękuję. Pan poseł Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Edustaja Andrew. Kiitoksia puheenjohtaja. Te olette toteuttaneet tämän tutkimuksen omilla tavoillani, mutta tämä ei kuitenkaan välttämättä osoita sitä ongelmaa, josta kaikki täällä puhuvat. Olisi pitänyt ehkä tätä jotenkin miettiä, miten tämä olisi esitetty eri tavalla, jos olisi otettu huomioon myös nämä talouden ja e-, ympäristön muut asiat, mitä tästä puhuttiin. No niin, sain tämän tyyppisiä viestejä joka viikko. Hyvää päivää kaikille. Uusi suden hyökkäys. Yhdeksän kuollut vasta tänä yönä. Ja te tiedätte varmasti, mistä minä puhun. Ja tämä viesti on tullut tänä aamuna. Hyvää päivää kaikille uusi, uusi hyökkäys ö, Oserin alueella. Täällä liika on liikaa. Meidän pitää, teidän pitää löytyä, löytää jonkinlainen ratkaisu, jotta voitte suojella näitä meidän eläimiä. Meillä on täällä karjan kasvattajia vaikka kuinka paljon. Ja tämän tyyppisiä viestejä me saamme joka päivä, joka päivä. Ja me saamme tällaisia todistusaineita, todistuksia tästä tilanteesta. Ja tilanne on hyvin vakava, eikä tällä, tällä tavalla tätä ongelmaa ratkaista olisi tietysti hienoa. Ranskassa on tavattu karhu tällä asunnolla ja tämä, näitä on, tapahtuu koko ajan. Tämä ei todellakaan tämä ongelma tätä ei ratkaista tällä tavalla. Tämä on kasvattajille valtava ongelma. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää muuttaa tätä hallintojärjestelmää, eli näiden karjankasvattajien ja karhun välistä ää, suhdetta, eli näitä eläimiä ei pitäisi liikaa suojella. Ja pitää myöskin pohtia nämä uudet elementit, joita tässä on tullut esille. Ja pitää sanoa ihan häpeilemättä, että tarvii, meidän pitää puolustaa paremmin näitä karjankasvattajia, näitä, näitä eläimiä tulee näille laidun alueille koko ajan he tekevät mitä he haluavat, eli tulkaa kuuntelemaan näitä todistus, todistusaineita näiltä ihmisiltä, jotka lähettävät viestejä ja kiitoksia. Ja, niin, herra puhuja, minä olen vieraana täällä valiokunnassa. Tulin tänne toiveikkaana, että saisin apua. Olen ympäristövaliokunnan jäsen ja olen ollut lukuisissa tilaisuuksissa, joissa on puhuttu susista. Täällä istuu päätöksentekijöitä – Miten te tänään olette osaltanne tehneet auttaaksenne meitä päätösten tekemisessä, kun näen tämän esitteen? On syytä kyllä puhua hallinnon kanssa siitä, onko nämä rahat käytetty hyvin. Nimittäin suhde susien ja lampaiden välillä, se on kaikki jo tunnettua. Teidän olisi pitänyt tarttua todellisiin ongelmiin, joita meillä on päivittäin paikan päällä. Ja kun sanotte, että lampaat on laitettava aitojen sisään, niin minulla sanoisin, että on paikka lampaiden katsottaja, joka, joka pitettävä lampaita padoi, patoalueella, ja jos hän pitää lampaita siellä yötä, niin häneltä viedään oikeus lampaiden kasvattamiseen. Nämä keskustelut, käydään jatkuvasti tästä lampaiden pitämisestä. On olemassa kansallisia tavoitteita, jotka liittyvät siihen, miten näitä suojelutyötä määrätään, mutta se jäykkyys, joka näissä käsitteissä on, on ongelmallista. Ja minä todella epäilen sitä, että rinnakkain elo maatalouden ja susien välillä voi olla olemassa. Meidän pitää olla sellaisia alueita, haluan, että, että nyt järkyty pitää olla alueita, jossa meillä valvo, valvoo joku asioita, joka on pätevä, vaikkapa metsänhoitaja joskus voi sitten ampua suden. Eihän nyt voi meidän pitäisi todellakin hävitä siitä, että meillä oli ratkaisuja. Me pystymme lentämään kuuhun, mutta me emme pysty suojelemaan lapsiamme ja lampa, ja susilta ja lampaita susilta. Ja tässä on kyllä nyt saatava jotakin aikaan. Se, että tämä on tunneperäinen keskustelu, oli varmaa, että näin kävisi mutta ei tämäkään tule viime kädessä auttamaan meitä, koska meidän puhuttava siitä, missä ovat rajat. Te puhuitte nyt siitä, miten susikanta on lisääntynyt, ja se lisääntyy, kun ei mitään tehdä. Ja paitsi susi on nyt jo lähellä Hampurin kaupunkia, on nähty Hampurin tässä kaupunkialueellakin sosia. Ja totta kai meidän on puhuttava tästä siitä, miten pitkälle me nyt suojelemme näitä eläimiä, ajatellen kaikkia konflikteja, joita sitä syntyy, tai missä sitten on vedettävä rajoja. Meillä on tiettyjä alueita Euroopassa, joissa joitakin aikoja sitten oli vielä, on ollut joitakin aikoja susia, on, mikä on tilanne siellä, onko vaikka kannat siellä vakaita. Ja toinen asia, josta pitää keskustella, on sitten se, että jos susi huomaa, että sitä ei enää ammuta, sanoakseni asian näin, Eli miten se vaikuttaa eläinten käyttäytymistapaan. Meillä on Saksassa ollut susia alueilla, joissa on ollut aiemmin armeijan, harjoitu, tai ollut armeijan harjoitusalueita, ja tätä kautta sudet ovat päässeet lähelle asuttuja alueita. Miten pitkälle tämä susi, joka on tulossa, e, joka on päässyt jo kaupunkialueelle asti lähes, onko missä määrin se enää on villieläin? Tämä susikanta ja ennen kaikkea karhukanta, äh, sillä täytyy olla rajansa myös Euroopassa meidän hyväksyttävä. Se ei, ei voi olla niin, että vain jossakin Euroopan asetuksessa sanotaan jotakin asiasta, mikä mukaan näille elämille pitää antaa tilaa. Ei tämä toimi pitkällä tähtäyksellä. On selvää, että me, tässä tulee myöskin konflikteja matkailun kanssa, koska äh, alpeilla ihmiset äh, yrittävät erilaisia esteitä, ja kun sitten yhtäkkiä tulee tällainen kohta vastaan, jossa on suojalaitteita eh, eh, lammaskantoja varten, niin se tulee eh, myöskin aiheuttamaan esteitä. Ja tässä on todellakin katsottava, minkälaisia rajoja pitää asettaa. Monen kollegana kanssa tässä yhtä mieltä, mutta minua hiukan suututtaa se, että tämä susi- ja karhukeskustelu tavallaan vie meidät pois muista ongelmista. Me ei pitäisi puhua siitä, että olemme menettäneet 50 prosenttia erinäisistä kanalinnoista ja, ja tämä jää pois tästä keskustelusta. Ja minä nyt todellakin sanoisin, että olisi hyvä, että meidän saisimme kuulla tieteellisen esityksen siitä, missä rajojen pitäisi kulkea. Well, you said if it was already asked, don't waste time. Niin. Minä teen sen, mitä pyysitte. Pan poseł Bogowicz. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Olen Sloveniasta ja siellä meillä on karhuja, susia ja ilveksiä. Liinakannat ovat kasvaneet ja yhä enemmän on syntynyt konflikteja ensinnäkin viljelijöiden välillä ja sitten on konflikteja kansalaisjärjestöjen ja sitten on metsästäjiä, joilla on, joiden kanssa on jatkuvasti ongelmia. Eli meidän täytyisi nyt saada selkeä kuva näistä kannoista ja niiden hallinnoinnista. Ja koska on yhä enemmän susia, Ihmiset eivät käytä laidunalueita. Eli ongelmat, jotka viime vuosia sitten olivat tyypillisiä tietyissä osissa Sloveniaa, ne ovat nyt tyypillisiä koko maassa. Ja myöskin pääkaupungissa on karhuja. Metsästäjät yrittivät saada karhaa, karhua kiinni, ja silloin kaupunkilaisetkin ymmärsivät, mitä tapahtuu, jos lähistöllä asuu karhuja. Kiitoksia. Edustaja Fänekän jäi sieltä kiittämättä ja sitten edustaja Nikosson. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minulla oli mahdollisuus muutamia vuosia sitten käydä agrivaliokunnan kanssa vieralla aina kun minä menen muille alueille, niin minulla on hienoa nähdä, minkälaisia tilanteita siellä meillä on Irlannissa, Pohjois-Irlannissa paljon ongelmia. Me, meidän suurin ongelma on varmasti mäyrät ja ne taudit, mitä ne levittävät, mutta minulle selvisi, minkälaisia ongelmia maanviljelijöillä noilla alueilla on, kun kävin vierailulla. Ja on kiinnostavaa aina nähdä, minkälaisia tilanteita siellä on. Kuuntelin, kuuntelin mielenkiinnolla tätä esitystä ja tämä osoittaa tämä aktiivisuus, että tähän, tätä kohtaan on paljon mielenkiintoa. Kun kävin Savoissa, siellä tämä aitaus ei ollut mikään ratkaisu kuitenkin, koska ehkäpä jollakin alhaisemmilla alueilla se oli mahdollista, mutta vuoristoalueella se ei ollut mahdollista aidata alueita. se ongelma, mikä meillä on omalla alueella, on se, että koirat, koirat hyökkäävät lampaiden kimppuun. Eiväthän koirat ole kovinkaan paljon erilaisia kuin sudet. Tämä on valtava, valtava järkytys näille karjankasvattajille nähdä, mitä tapahtuu, kun koira hyökkää. tähän ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Tämä on vakava e, tapaus. Onko teillä muita ehdotuksia kuin tämä aitaus? Kun kuuntelin tässä kalhansia? hän, no, hänellä oli melko hyviä ehdotuksia. Eli jos saattaisiin pitää nämä lukumäärät alhaisina, ehkä, eikö se olisi ratkaisu? Meidän pitää olla realistisia. Se, että me puhumme täällä kokouskokouksen jälkeen, kun olimme Savuassa, Savuassa pari-kolme vuotta sitten, niin tästä asiasta puhutaan edelleenkin ja näillä samoilla karjakasvitellaan samat ongelmat edelleenkin. Meidän pitää puuttua tähän asiaan ja tämä pitää toteuttaa Euroopan tasolla. Tämä on hyvin tunteita herättävä aihe. Ähm, Kiitos. Haluan kiittää teitä, herra Linne, selvityksestä. Minulla on samantyyppisiä kollegoja kuin kollegat minua ennen esittävät. Minä tulen alueelta Berliinin ympäristöstä. Hän ajattelee, että Berliini on suurkaupunki, eikä vielä tapahtua mitään, mutta me olemme Saksan itäisten osien se alue, jossa on eniten susia. Meillä on susia runsaasti tarjolla. Meillä ei ole paljon vain metsää, vaan myös paljon vanhoja entisiä armeijan harjoitusalueita – joille on siirtynyt paljon eläimiä, joissa tapahtuu luonnonsuojelua, ja siellä myös sudet viihtyvät. Kansalaiset paikan päällä sanovat toistuvasti, että jos nuo sudet jäävät noille alueille, niin kyllä se meille sopii, annetaan niiden elää siellä. Siellähän on alue on muutenkin sellainen, että siellä on ammuksia ja muita, joita siellä ei matkailua voida kovinkaan paljon harjoittaa. Tämä ei ehkä välttämättä miellytä meitä, mutta se on meiltä kuitenkin tekemä, mutta me sitten teemme, jos nämä eläimet jättävät nuo alueet, kun tiedämme, mitä sudet tavallisesti tekevät, miten meidän tulisi suhtautua tähän. Ka- kaikki nämä ongelmat, joista te puhuitte, eli että lampaita raadellaan, että lehmiä ei enää, lehmät eivät voi vasikoida ulkona. Meillä on tällainen susien hallintajärjestelmä, se toimii aika hyvin, ja tästä viljelijät saavat asianmukaisia korvauksia. Ongelma vaan se, että aidat nousevat korkeammiksi, mutta sudet hyppäävät yhä korkeammalle. Eli suojatoimillakaan, joita on suositeltu tähän asti, koirien pitäminen, erityisesti kasvatettujen koirien pitäminen ja korkeiden sähköautojen ylläpitäminen, tämäkään ei riitä. Ja kysymykseni kuuluu toisaalta, miten suhtautua väestön pelkoihin, niistäkin on puhuttu, ja mikä olisi selkeä viesti, milloin on kanta niin voimakas, että se itse pystyy ylläpitämään itsensä ja milloin voidaan metsästyksellä tai muilla vähentämistoimilla säädellä tätä? Pampos Europa. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. Na, Lietuvoje labai didelių tų problemų nėra, bet Kiitoksia, puheenjohtaja. Jotkut viljelijät välillä kärsivät näistä hyökkäyksistä ja se tietysti stressaa viljelijää. Ja korvaukset, joita maksetaan, eivät täysin pysty korvaamaan sitä, mitä on menetetty. Eli meidän täytyy katsoa toisia ratkaisuja. Täytyy varmistaa, että lampaat ovat suojassa. Ja jos susi hyökkää siksi, että se on nälkäinen, niin se sitten hyökkää. Mutta meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia ruokalähteitä susille tai tehdä jotain muuta. Olisi hyvä, jos tiede auttaisi meitä tässä tilanteessa – ja ihmiset voisivat ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin. Niin voitaisiin suojella suuria ja pieniä eläimiä. Joskus sudet käyvät myös koirien kimppuun. Ja näissä tilanteissa ihmiset ovat vieläkin järkyttyneempiä, jos esimerkiksi lemmikkoiran kimppuun hyökätään. Meidän täytyy miettiä, miten voidaan suojella lampaita, eläimiä ja lemmikkejä ja kuinka hallinnoida susia. Se on kysymykseni. Dank u wel, voorzitter. Ja, de terug... Kiitoksia. Susien palauttaminen on tärkeä poliittinen kysymys ollut viime kuukausina. Ja meillä on hyvin paljon tunnepitoisia argumentteja tullut esiin. Tämä on tärkeää keskustelua, koska susi on tärkeä osa luontoa ja se kuuluu Eurooppaan, mutta monilla alueilla susi on uhattuna. Siltä siellä on liikaa liikennettä, on tuhottu niiden elinalueita ja on ihme, että susi ei vielä ole hävinnyt Euroopasta. Ja ymmärrän kyllä viljelijöiden huolenaiheet, kun he haluavat suojella eläimiään, mutta viljelijät ovat vastuussa myöskin tästä suojelusta Alankomaissa on nähty, että suuri osa petoeläimistä hyökkää lampaiden kimppuun siksi, että ne ovat niin nälkäisiä. Poliitikkoilla on myöskin vastuuta ja meidän täytyy tiedottaa kansalaisia susien tulosta. Meidän täytyy ilmoittaa viljelijöille, millä tavalla he voivat suojella eläimiään. Meidän täytyy informoida kollegoille sitä, että mikä on järjetöntä toimintaa, ja meidän täytyy varmistaa se, että levitetään oikeaa tietoa. Meillä on vastuun siitä, että poistamme turhia pelkoja, jotka kohdistuvat susiin, ja meidän täytyy varmistaa hyvä luonto ja elinalueet susille, jotta se pystyy kunnolla elämään Euroopassa. On häpeällistä, että monet kollegat täällä, mutta myöskin aikaisemmin, kyselevät Habitat-direktiivin uudelleenlantisen perään. Ja muistuttaisin siitä, että susia ja muutkin eläinlajit on otettu suojeltavaksi tietystä syystä, ja on hyvä, että komissio pysyy tämän takana. Habitat-direktiivi on hyvä ja toivottavasti sitä ei vesitetä. Ja lopuksi suset, sudet palaavat alueelle, joilta ne ovat poistuneet vuosia sitten. Ja ensimmäinen susi on nyt, susia on nähty nyt Alankomaissakin, ja on paljon ennaltaehkäiseviä ja innovatiivisia metodeita kehitetty, jotta petoeläimet, sudet ja muut eivät söisi lampaita ja että nämä eläimet voisivat elää rinnakkain. Ja on harmi, että monet kollegat eivät olleet läsnä symposiumissa tänä kesänä, jonka Pietikäinen järjesti siellä käytiin läpi monia näitä tutkimuksia. Ja tällä tavalla voitaisiin tehdä helpommaksi rinnakkaiselo. Näin susi voitaisiin toivottaa tervetulleeksi ja voisimme sitten nauttia siitä, että susi rikastuttaa luontoamme. Kiitos. No comments. Pani Uh, ja, okay, ja, ja ein herzliches... Kiitokset. En usko todelliseen rinnakkaineloon susien ja kulttuurimaiseman välillä. Hasenbank, olette monessa asioissa oikeassa. Sanoitte, että susi on tärkeä osa luontoa, se on totta, mutta suuri osa alueista, joissa puu ei ole, ei ole puhtaita luontoalueita, vaan ne ovat kulttuurimaisemaa. Ja on eri asia, jos me puhumme eh, sudesta tai sitten eh, kuningaskalastaja tai eh, metsosta eh, on eri asia. Minulla on on, vähemmän eh, ongelmia villisekojen suhteen, vaikka en pidäkään niistä pelolaidalla. Mutta mitä minä teen sudelle ja miten, haluammeko, että susia on kaikkialla Euroopassa, jos näin on, silloin me joudumme luopumaan suurista osista kulttuurimaisemaa, koska en usko, Täällä on oikein hyvin sanottu, että ei aina voida vain rakentaa aitoja korkeammiksi. Ja on totta, että susi on petoeläin. Ja jos minä tarjoan sudelle aterian tarjottimella, niin silloin tämä ei itse asiassa edistä e, tasapainoa luonnossa, koska kyllä susi löytää aina tiensä tämän valmiin aterian ääreen eikä metsästä jossakin. On selvää, että totta kai eläin myöskin lisääntyy siellä, missä on paljon ravintoa tarjolla, joten päivästä seuraavaan tulemme saamaan yhä enemmän ongelmia. Rehellisen keskustelun täytyy kuulua, olemmeko me valmiita jälleen palauttamaan osan kulttuurimaisemastamme sellaiseksi, että siellä on äh, arnio metsää. Me olemme mitä valasta tehneet tätä, mutta kaupunkialla olevat alueet, siellä – ehkä on tilaa vielä tietyille linnuille, mutta ei varmaankaan sudelle. Meidän pitää nyt se ratkaisuja siitä, miten, sille, miten suhtautua asiaan, mutta totta kai me haluamme sitä, että susia Euroopassa, mutta pitää saada myös sellaiset elinolosuhteet, jotka vastaavat lajin luontaisia tarpeita. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla enää. Ihan lyhyt kommentti minulta vielä ja sitten komission edustajalle puheenvuoro. Sanoit ihan oikein, että me tarvitsemme rehellistä keskustelua. Emme ole susia vastaan. Me haluaisimme, että sudet olisivat, eläisivät tasapainossa äh, kotieläinten kanssa, karjan kanssa. Ja tämä tasapaino on rikkoutunut. Me emme halua jännitteitä niiden välillä – jotka ovat ympäristön suojelun puolesta ja muiden välillä. Me, jotka puolustamme maanviljelijöitä, meidän ei pitäisi mitenkään, meitä ei pitäisi nähdä mitenkään vastakkain niiden kanssa, jotka suoja, haluavat suojella luontoa. Me puhumme nyt erilaisista eläimistä. Puhumme susista, karhuista, jopa villisijoista – Aivan kuten sanoitte, me tarvitsemme rehellistä keskustelua, koska emme halua, että meitä syytettäisiin siitä, että olisimme jotenkin vaikkapa biodiversiteettiä vastaan. Toisaalta meidän pitää kuitenkin miettiä maanviljelijöiden etuja ja myöskin turvallisuutta, ei ainoastaan eläinten turvallisuutta, vaan ihmisten turvallisuutta, turistien turvallisuutta – Eli meillä on ongelmana tässä tietynlainen jännite maanviljelijöiden ja niin kutsuttujen äh, ikään kuin konservatiivien välillä, tai niiden, jotka haluavat säilyttää asiat niin kuin ne ovat. Mutta jos tätä nyt katsotaan ihan rehellisesti tätä asiaa, ja jos halutaan ratkaista tämä ongelma, me tarvitsemme toimenpiteitä, jotka suuri yleisö hyväksyy, koska monet ihmiset ovat sitä mieltä, että meillä ei ole enää susia Euroopassa. Tämä ei ole totta, mutta ihmiset eivät vain tiedä sitä. Annetaan nyt komission edustajille puheenvuoro seuraavaksi. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Thank you very much. Sorry, sorry, sorry, jeszcze pan poseł Des. Bardzo przepraszam, Albert. Sorry. Pahoillani, edustaja Des. Okay. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Tässä on kerätty yhteen tietoja, jotka liittyvät siihen, millaisia vaikutuksia susilla ja muilla suurilla lihansyöjillä on. Täytyy muistaa, että tietyt toimet voivat varmistaa rinnakkaiselon, mutta jos tämä periaate hylätään, niin sitten se ei tietenkään toimi. Me katsomme siis, millä tavalla voidaan varmistaa rinnakkaiselo. Ja meillä pitää olla rehellistä keskustelua siitä, mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten on innovatiivisia ratkaisuja, joita pitää löytää. Tutkimuksessa on tiettyjä ratkaisuja, jotka toimivat tietyissä tapauksissa. Ja mukana myös tapauksia, joissa nämä ratkaisut ovat vähemmän tehokkaita. Esimerkiksi porot se liittyy tietysti Pohjoismaihin ja toisaalta sitten avoimet laidun alueet. Esimerkiksi vuoristoalueilla tietyt suojatoimet ovat vähemmän tehokkaita. Eli näissä tapauksissa täytyy miettiä maataloustoimien kehittymistä, koska jos halutaan varmistaa, että suuret lihansyöjäeläimet ja maatalous ovat olla olemassa rinnakkain, niin silloin pitää hiukan mukauttaa maatalouskäytänteitä. Ja tutkimuksessa todettiin, että joskus tämä saattaa olla hyvin kallista ja tarvitaan tukea. Ja tukea on saatavilla eurooppalaisista rahastoista, LIFE-rahastosta, maaseudun kehittämisen rahastoista ja kansallisista rahastoista – Eli tämän tyyppisiä toimia on, ja niitä voidaan hyödyntää vaikeimmissakin tapauksissa, jotta voidaan edistää rinnakkaiseloa. Mutta tietenkään sutta ei voida hyväksyä kaikkialle. On selvää, että susien pitäisi asua metsäalueilla, ehkä maaseutualueilla, vuoristoalueilla. Ja on selvää, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia, joilla ehkäistään esimerkiksi se, että susi tulisi kaupunkialueelle. Myöskin pitää tiedottaa näistä asioista. Jos ihmiset eivät ole tottuneita elämään tällaisilla asuilla, joilla on suuria lihansyöjiä, niin tietysti heitä silloin pelottaa. Mutta tätä pelkoa voidaan hallinnoida – jos ihmiset tietävät, millä tavalla pitää käyttäytyä, jos tulee kosketuksiin kyseisten eläinten kanssa. On selvää, että nämä ovat pitkän aikavälin kysymyksiä. Nämä eivät toteudu yhdessä yössä. Ja jos susi on ollut poissa joltain alueelta vaikka yli sata vuotta, niin silloin on hankala muuttaa tilannetta nopeasti. Nämä ovat pitkän aikavälin investointeja, joita komissiossa on jo tehty jonkin aikaa. Olemme tehneet tutkimuksia, tukeneet suuria eläinfoorumeita Euroopassa ja jäsenvaltioissa, jotta voimme yhdistää sidosryhmiä ja löytää heille sopivia ratkaisuja. Ei ole mitään yhtä ratkaisua, joka toimisi kaikkialla. Mutta parlamentin ja pilottihankkeiden avulla olemme käynnistäneet useita foorumeita monissa jäsenvaltioissa, joissa konfliktit ovat jo aika suuria. Ja yksi tällainen foorumi perustetaan foorumiin. Ja sitten Italiassa näitä on pari, Espanjassa. Ja me jatkamme tätä Yhdistämme eri alueiden sidosryhmiä ja yritämme auttaa löytämään heille sopivia paikallisia ratkaisuja. Olemme myöskin uudistamassa ohjeita, niissä on viitattu esimerkiksi direktiiviin, ja siellä on selitetty, milloin ja missä olosuhteissa on mahdollista hakea lupaa susien kaatamiseen. Eli näin saadaan aikaan enemmän oikeudellista selkeyttä tapauksiin, jotka liittyvät susien hallinnointiin. Kiitos. Chciałby się usłyszeć nie tylko o wilkach, ale o problemach w ogóle w równowadzie, jeśli chodzi o Kiitoksia. Me olemme puhuneet susista, mutta olisi mielenkiintoista puhua tai tietää enemmän myös muistakin eläimistä. näemme, että yhä enemmän näitä suuria petoeläimiä, susia ja karhuja liikkuu länteenpäin ja tämä on suuri ongelma. Meidän pitäisi jatkaa tätä keskustelua ja löytää kunnollisia ratkaisuja, koska tätä meiltä odotetaan, tätä maanviljelijät meiltä odottavat. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että me olisimme jotenkin biodiversiteettiä vastaan – meidän vastustajamme voivat esittää tämän asian näin ja leimata meidät tällä tavalla tiedotusvälineissä esimerkiksi. Meidän pitää puolustaa kantaa. Me emme ole mitenkään biodiversiteettiä vastaan, luonnon monimuotoisuutta vastaan, mutta meidän ei kuitenkaan pidä pelätä puhua tästä tärkeästä ongelmasta. Sitten puhujalle vielä loppupuheenvuoro. Medical. Many, many comments. It's very nice. Paljon kommentteja. On hienoa, että yleisö on kiinnostunut asiasta. En voi kattaa kaikkea, kaikkea, mitä täällä on sanottu tänään, mutta olen tehnyt joitakin muistinpanoja ja pyrin ottamaan esille joitakin asioita tässä lopullisesta raportista, toivottavasti ensi viikon loppuun mennessä. No muutama asia, jotka toistuivat. En nyt ole ehdottanut niin, että tiedemiehet menisivät ulos näistä olemassa olevista puitteista ikään kuin, ikään kuin. Eli että alettaisiin pohtia tällaisia olemassa olevia mahdollisia skenaarioita, vaan tässä otettiin tämä Habitat-direktiivi pohjaksi, ja siinä on hyvin selkeät, selkeät tavoitteet. Se, sitä toteutetaan koko Euroopan unionin alueella. Se ei ole mitenkään tiety, tiety, toimi tietyillä suojelualueilla ainoastaan, vaan se kattaa kaikki, kaikki lajit. Oli kyseessä sitten Normandia tai Alpit tai mikä tahansa alue, se kattaa kaiken. Eli tämä lainsäädäntö kattaa kaiken koko Euroopan unionin alueella, kaikki lajit. Sitten toinen ajatus tässä lainsäädännössä on solidaarisuus. Eli kustannukset ja hyödyt pitäisi jakaa. Eli kun tässä pyydettiin tai sanottiin, että sudet pitäisi jotenkin rajoittaa jonnekin muualle, niin ensinnäkin tämä luo lainsäädännöllisen ongelman, koska direktiivi kattaa nämä eläimet. Lisäksi tässä tulee solidaarisuusongelma. Ja tämä on sosiaali- sosiaalisessa tieteissä tämä ongelma, Tämä kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta missä tämä alue sitten olisi? Minne, tämä, minne nämä sudet sitten lykättäisiin? Kuka sitten vetäisi pitkän tikun ja kuka lyhyen tikun tässä arvonnassa? Eli tämä on ongelma Euroopan laajuisesti. Toisekseen tämä luo lainsäädännöllisen ongelman, koska on monia ongelmia siinä, että sudet jotenkin suljettaisiin pois tietyltä alueelta. Ei tämä tarkoita sitä, että jokainen susi olisi jotenkin pyhä, mutta mikä on selvää on se, että tämä säilytys tai suojeluvelvoite on kuitenkin olemassa. Ja kun nämä suojelutoimet eivät toimi, esimerkiksi sudet hyppäävät aidan yli, niin nämä ovat ihan loogisesti sellaisia susia, jotka pitää poistaa tästä kannasta. On monia maita Euroopassa, esimerkiksi idässä, jotka, jossa toteutetaan suden men- metsästystä, Virossa, Latviassa esimerkiksi. Eli ei tämä tarkoita sitä, että kaikki sudet olisi koko mantereella suojeltuja. Mutta tämä ei kuitenkin voi olla ikään kuin tämä etulinja tässä puolustuksessa, koska tämä ei loppu koskaan. Tämä on jatkuvaa. Aina tulee uusia susia, uusia susia, uusia susia. Ja susien tappaminen on vaikeaa, se on kallista ja se on hyvin, sillä on paljon ristiriitaisuuksia sosiaalisesti ajatellen. Eli kun ajatellaan näitä integroituja tekniikkoja, näiden suojelu tehtävien tai velvoitteiden pitää tulla ensiksi. No mitä sitten tulee näihin suojelutoimenpiteisiin? Tämä aitausstrategia, se toimii alhaisilla asuinalueilla, mutta sitten kun tulee nämä vuoristoalueet kyseeseen, niin sitten on paimenet ja muut menetelmät. No miksi en tässä ottanut kustannuksia huomioon? Ne vaihtelevat hyvin paljon maasta maahan meillä on hyvin suuria eroja Euroopassa sen suhteen, että mitä työvoima maksaa. Ja kun ajatellaan työ, työvoimaan investointeja, materiaalisia investointeja, niissä on valtavia eroja. Eli olisi ollut epäjohdonmukaista antaa jo mitään lukuja, koska luvut liittyvät todella aina siihen tiettyyn kontekstiin, Eli näin, täl, tällainen Eurooppa on tällä hetkellä. Meillä on paljon eroavaisuuksia. Sitten Alankomaiden edustaja mainitsi tämän koira-asian, ja tämä on melko tärkeä asia. Monissa, monissa paikoissa Euroopassa on sellainen tilanne, että tämä, tämä paimenjärjestelmä on säilynyt, koska ne paimenet myöskin suojelevat sitten lampaita myös koirilta. Eli ja tämä suojelevat koirat ovat mukana tässä myöskin. Sitten on nämä, näitä järjestelmiä, joilla pystytään havaitsemaan taudit nopeammin. Ei välttämättä tarvitse olla konfliktia sen välillä, että pidetään huolta biodiversiteetiltä, biodiversiteetistä ja sitten toisaalta taas suojellaan, suojellaan eläimiä tai suojellaan kotieläimiä. On olemassa alueita, jotka ovat hyvin rikkaita, hyvin rikkaita biodiversiteetillä ja siellä on kuitenkin paljon susia ja karhuja. Eli ei tarvitse olla minkäänlaista konfliktia näiden kahden asian välillä. Ja sitten raporttiini väittämään, meillä on jotain pohjaan, eli meillä on tämä Habitat-direktiivi olemassa. Jokaisessa tutkimuksessa, joka on tehty, osoitetaan, että tämä julkinen yhteisö ö, suojelee tai haluaa suojella näitä suuria petoeläimiä. Eli kyseessä ei ole ainoastaan jonkun kansalaisjärjestön tai aktivistiryhmän väite tai pyyntö, vaan suuri yleisö haluaa suojella näitä eläimiä, myöskin maaseutualueilla. Eli se viesti, minkä saa viestimistä, mediasta ja hyvin äänekkäiltä äänestäjiltä, niin se ei välttämättä edusta tai se ei edusta tätä laajempaa yleisöä, joka on paljon monimuotoisempi. Joskus se on hyvinkin yhden yksimielinen ja joskus hyvinkin erimielinen. Mutta julkinen, julkinen yleisö ei ole sama kuin media tai viestimet. Eli näin tie, tieteellisesti on äh, dokumentoitu. Tämä ei välttämättä ole sellainen viesti, joka menee hyvin perille siellä maaseutuyhteisöissä, mutta näin se on. Eli tämä pohja tässä raportissa on se, että tämä suojelu periaate, siitä pidetään kiinni. No siinä taisi olla oikeastaan kaikki, mihin pystyn vastaamaan tällä hetkellä, mutta tässä oli oikein paljon kiinnostavia kommentteja ja pyrin ne ottamaan yksityiskohtaisemmin tässä raportissa huomioon. Eli kiitoksia teille. Kiitoksia oikein paljon. Meillä on vielä jonkun verran aikaa, eli jos haluatte vielä kommentoida, olkaapa hyvät had a, um, a specific question. I realized there was lots of questions. On erityinen kysymys. Täällä oli paljon kysymyksiä, mutta kysymys, joka liittyy mahdolliseen yhteykseen, äh, ilveksien tuomiseen Pohjois-Englantiin. Äh, mitä sanoisitte viljelijöille äh, Koillis-Englannissa, jotka ovat hiukan huolissaan tästä? Um, I, my opinion... No, kun ajattelee tätä keskustelua Ilvesten palauttamisesta Britanniaan, niin se on aika naivia. Keskustelu on johtanut kansalaisjärjestö, eikä mikään hallituksen virasto. Ja tietyt tavat, joilla kansalaisjärjestöt ovat esittäneet näitä eri skenaarioita, ovat olleet vähän naiveja tai optimistisia. Jos katsotaan, miten lampaita hoidetaan Skotlannissa ja Pohjois-Englannissa, jossa ne ovat sitten laiduntamassa, niin silloin konflikteja pitäisi olla paljon enemmän Norjan tasolla kuin esimerkiksi Sveitsin tasolla. Eli Britannian palauttaminen, ilmeisten palauttaminen Britannian on hyvin hankalaa, kallista ja se aiheuttaa konflikteja. Eli hallituksen pitää tarkastella asiaa kunnolla. Ja kansallisjärjestöt eivät voi tällaisia asioita vetää. Nämä ovat hallituksen tehtäviä ja tällä tavalla muutetaan hyvin paljon maaseutua. Ja jotkut puhuivat siitä, että luonnonsuojelulla on lapselle näkemys lihansyöjien palauttaminen on selkeä muutos ympäristössämme ja Britannia täytyy ymmärtää tämä. Ei tällaista vain voi lisätä, vaan se vaatii monenlaisia muutoksia. Mutta kuinka tämä muutos sitten toteutetaan? Manner-Euroopassa täytyy miettiä näitä asioita ja Britanniassa on vaihtoehto. Kukaan ei pakota palauttamaan Ilvestä. Eli tämän valinta, joka voidaan tehdä, mutta tässä pitää vilpittömästi miettiä, halutaanko tällainen muutos tehdä. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy myöntää, että teidän toiseksi viimeinen kommenttinne sai aikaan tiettyjä reaktioita minusta. Julkinen yl- mielipide, se tietysti vaihtuu aina tilanteen mukaan. Jos vaikkapa susi tulee kylään tai kaupunkiin, niin kyllä se vaihtaa tai muuttaa ihmisten mielipidettä. Että tietysti villisikoja pitää äh, suojella, niin ajateltiin, mutta nyt ne ovat tulleet meidän kaupunkeihimme ihan ytimeen sinne. Kyllä tämä on vaihtanut ihmisten miele- mielipiteitä. Ja koska otetaan huomien, huomioon ihmisten hyvinvointi? Um, just... Niin. Mitä alueita on, jotka liittyvät tähän säilyttämisen periaatteen muutokseen? Se on yksi alue, jota tutkimet Ja näkemys säilyttämisestä polarisoituu enemmän. Puhutaan äh, tällaista niin kuin villiintymisestä, eli aiempi näkemys siitä, mikä oli tasapainoa, miten voidaan lähestyä tätä säilyttämistä, on kisanalaistettu, koska nyt osa väestöstä, yleisöstä on tullut epäilevämmäksi, mitä tulee susiin. Osa on taas tullut vaatimuksissaan äh, yhä fundamentalistisemmiksi vaatien äh, lisätoimia tässä eläinten säilyttämisessä. Meidän pitää pyrkiä saman aikaan liittymään liitto maatalouden ja säilyttämisen välillä, että saadaan aikaan käytännön lähestymistapa susiin. Tällä nyt on tilanne, jossa sitä eh, ei ole tätä yhteistä perustaa, mutta näemme tällaista polarisoitumista, jossa sitä varmasti tulee johtamaan siihen, että eh, näin tulee. Oui, merci, president. Kiitoksia. Kaksi huomiota. Ensinnäkin komission vastauksesta – olemme käyneet tätä keskustelua ja sitten komissio sanoi, että pitää nyt sitten kehittää maatalouskäytänteitä. Eli siis tämähän on sitten laiduntamisen loppu. Siis mitä tämä nyt tarkoittaa, että pitää kehittää käytänteitä? Tuli varmaan Roquefort-juuston, se on erinomainen juusto. Ja kun ajatellaan laatua, niin se ei mitenkään liity intensiiviseen maatalouteen. Tämä on yksi esimerkki ja näitä on paljon muitakin. Eli meidän täytyy nyt ymmärtää todellisuus siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi vuoristoalueella. Ja sitten Linnöl, hän puhui luonnon monimuotoisuudesta. Itse tuli Pyreneiltä ja että sinne tuo palautettaisiin susi ja että siitä on hyötyä luonnon monimuotoisuudelle. No kuka sitten on mukana ylläpitämässä tätä tasapainoa, kun ajatellaan luonnon tasapainoa näin aroilla alueilla, kuten esimerkiksi vuoristoalueilla. Mielestäni ei ole mitään helppoa vastausta näin monimutkaiseen kysymykseen. Hmm. Niin. Lampaat ovat meidän vuoroalueilla hyvin esillä. Tämä on kysymys, joka pärjätään Euroopan politiikassa korkeammalla tasolla. Minusta me emme täällä välttämättä ole villiluontoa tutkivia biologeja, vaan me olemme täällä poliitikkoja ja lainsäätäjiä. keskustelua, että me käymme tänä iltapäivänä, siinä minusta on pettymys se, että ikään kuin Bernin yleisopimus ja flora ja fauna habitat direktiivit olisivat kiveen hakattuja. Minulle lainsäätäjänä on kysymys siitä, miten flora fauna habitat direktiivit voidaan nyt sopeuttaa tämän päivän tilanteeseen. Ja se, joka väittää, että se oli mahdollista siksi, että on Bernin yleisopimus valehtelee. Voidaan katsoa, mikä tilanne on Sveitsissä riittää Sveitsi oli vain allekirjoittanut Bernin äh, yleissopimus, vaan se on myöskin äh, sen tallettaja. Ja äh, Sveitsissä 90-luvun alusta lähtien on tapahtunut paljon lainmuutoksia ja tällä hetkellä Sveitsin parlamentissa on esillä jälleen lainsäädännön muutos, jolla voidaan muuttaa susikannan hallintaa. Tämä tapahtuu kaikki Bernin yleissopimuksen kannalta pohjalta. Ja me olemme vuoden 2002 tilanteessa, me olemme, tilanne muuttunut miksikään, vaikka susia on nyt 20 000 täl, lisää tullut tälle väliin, Miten me saamme nyt komission toimimaan, sillä se mitä komission edustaja sanoi on kuultu jo sata kertaa, se ei vie meitä eteenpäin. Miten me pakotamme komission lopultakin tarkastelemaan asiaa ja pohtimaan sitä, miten saamme aikaan järkevän susikannan hallinnan, joka merkitsee todellista rinnakkaineloa koska tällä hetkellä sitä ei tapahdu. Voimmehan me puhua asioista kauniisti, mutta maaseudulla ihmiset eivät halua näitä sitä, että suuret petoeläimet lajen levittäytyvät hallitsemattomasti. Euh, Minä tulen sellaiselta alueelta, jolle susi palasi 20 vuotta sitten ja tämän ajan, jakson ajan olen ollut tämän ajan, asian kanssa tekemisissä, olen ollut Ä, joku tässä puhui villisiasta. 60, tai vuonna 70 minun alueelleni tuli ensimmäinen villisika ja niitä sitten tapettiin yli 4000 viime vuonna ja tähän ei ollut minkäänlaista tunteellista reaktiota siihen, että metsästäjät niitä äh, jahtasivat. Mutta susi on erittäin älykäs eläin. Kaikki ratkaisut, joita tehdään, niin kyllä susi pystyy jotenkin ne kiertämään. On pyritty pyritty laittamaan vaikkapa koiria vahtiin ja ne on muutettu ja on laitettu erilaisia äh, paimenia ja niin edelleen. Nyt paimenia ei olekaan enää. No, turistit ainakaan eivät enää hyväksy sitä, että on tällaisia aitoja tai että on, on koiria, koska koirat suojelevat eläimetä on sitten kyse ja, ja käsittelevät kaikkia, on kyseessä sitten ihminen tai susi samalla tavalla. Jo, jotain on vaikkapa purtu, niin sitten tässä aina Äh, se herättää tunteita. Eli pitää ottaa huomioon se, että susi on hyvin erityinen, erityinen eläin, joka on tässä biodiversiteettipyramiidin huipulla. Se on hyvin älykäs eläin. Ja sen käyttäytyminen ja se brutaalisuus sen toimissa ovat tämän, näiden ongelmien ytimessä. Eli tässä puhutaan taloudesta, mutta pitää puhua myös psykologisista vaikutuksista Eli ainoastaan susi selviää hengissä tällaisista yhteenotoista. Meillä on tänä äh, kansallispuisto, Ranskan suurimpia kansallispuistoja minun alueellani. Ja kun kävimme vierailua Savuassa, niin siellä nähtiinkin, että kaikki muut heikommat eläimet ovat on tuhottu ja ne, niiden lukumäärä on vähentynyt. Eli meillä on pieniä eläimiä ja sitten kun nämä e, pienet eläimet kasvavat, niin sitten niiden kimppuun hyökätään. Ja sitten hyökätään lampaiden kimppuun tai sitten lehmin kimppuun tai jopa hevosenkin kimppuun hyökättiin vähän aikaa sitten. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Jokin aika sitten minä olin itä tirollissa vuorista luona. Siinä pieni perhe äh, jyrkillä äh, rinteillä harjoittaa maataloutta. Heillä on lapsia ja he sanovat, että kertovat, että heidän perheensä on ollut 500 vuotta tällä tilalla. Heillä on 10 lammasta. Ja sitten jos sudet raatelevat nämä lampaat, ja luvat tästä tilasta ja sitten virkamiehet Brysselistä ja Surkamongista saavat sitten ryhtyä niittämään ruohotolla noilla niittyillä, me, että he eivät halua sitä sitten enää tehdä. Sitä tapauksessa he eivät halua mitään korvauksia, koska heille, heille jokaisella lampaalla on nimi, lammas on osa perhettä, ja he, jos sudet ne raatelevat, niin se on sitten siinä. Kiitoksia. No niin. Jos haluatte, voitte vielä sanoa jotakin ihan lopuksi. Ryhdymme pikkuhiljaa lopettelemaan. Puoli minuuttia. Eh, Kiitoksia. Konkreettinen kysymys. Te sanoitte, että Euroopassa on 20 000 sutta, mutta se on varmaan 30 000. Nämä luvut ovat vain jäljessä. Eli kahdeksan vuoden aikana Siis jos tällainen saa kahdeksan pentua, niin sitten on 240 000 sutta pian Euroopassa. Ja jos sitten katsotaan, mikä on tilanne. Habitat-direktiivissä on puhuttu näiden susien kaatamisesta, ja meidän täytyy nyt uudelleen puuttua tähän, mutta tehdä, täytyy, täytyy tehdä myöskin muuta. Jos katsotaan vaikka villisikoja tai sitten hanhia Alankomaissa. Nythän se maksaa miljoonia vuodessa. Ja sitten kun puhutaan villisijoista, niin käydään samaa keskustelua. Meidän täytyy varautua näihin. Ja sitten konkreettinen kysymys. Tutkijana, tuotteko enemmän susia vai näitä lampaita, jotka sitten joutuvat uhreiksi? Ja muistakaa, mitä tapahtui minun alueellani. Joku, jotkut ihmiset eivät ilmoita näistä ja kyse on myöskin näistä nuorista pennuista ja joidenkin lastenkin kimppuun on hyökätty. Eli meidän täytyy nyt miettiä näitä kysymyksiä, eikä se tarvitta, tarkoita sitä, että hylkäisemme kaiken, mutta meidän täytyy, te juuri puhutte siitä, että monet kansalaiset eivät pidä tätä niin pahana, mutta voin sanoa, että Alankomaissa kolmen neljän kuukautena – kun ihmiset näkivät näitä kuvia, niin keskustelu oli täysin erilaista. Eli miksi ette toimi tällä tavalla? E, Meidän asiantuntijamme ei ole osapuolena tässä keskustelussa. Meidän pitäisi katsoa Euroopan komission suuntaan. Ja tietysti meilläkin on oma roolimme. Meidän asiantuntijamme on täällä antamassa tietoja, jotta me ymmärrämme paremmin tätä aihetta. Joten katsokaa hänen tehtävänsä ja rooliaan tällä tavalla. Te olette kaikki hiljattain tavanneet äänestäjänne, joten tietystikin täältä se päättäväisyys, sieltä se päättäväisyys varmasti tuleekin joten muistakaa se, älkää ottako sitä henkilökohtaisesti. Kiitoksia erittäin paljon tiedosta ja inspiraatiosta, jota saimme. Me palaamme tähän aiheeseen vielä. Pahallani en antanut, en antanut sinulle puheenvuoron. Haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Pahallani unohdin. Pardon, oui, quelques secondes. J'avoue que je suis resté, monsieur le président, monsieur l'expert. Niin, puheenjohtaja. En nyt saanut riittävästi vastauksia. Täällä oli hienoja lausuntoja, on puhuttu yhteiselosta, vapaa, tasapainon rikkoontumisesta. Eli mitkä ovat sitten konkreettiset ratkaisut? Eli tarvitaanko nyt jonkinlainen luettelo näistä asioista? En usko. Mutta ei tästä tullut yhtään vastausta. No, aitaus on yksi ratkaisu, hyvä tai huono. No te sitten oikaisitte, että ne ovat tehokkaita ainoastaan tasaisella maalla, ei esimerkiksi vuoristoalueilla. Ja sitten koiria on aina ollut, kun on ollut paimen, paimenia ja lampaita. No, susien määrä on lisääntynyt. Sudet käyvät aina vasikoiden kimppuun ja sudet liikkuvat. Esimerkiksi Pyreneiltä, Espanjan puolelta he tulevat Ranskaan, enkä enkä pidä tätä mitenkään yksinkertaisena ongelmana, mutta en nyt oikein ymmärtänyt sitä, mitä komissio ehdotti. Eli vaihtoehto maataloudelle. Meidän pitäisi nyt olla konkreettisia, koska muussa tapauksessa siis meidän täytyy ottaa huomioon myöskin turistit ja viljelijät. Ja No niin, kiitos. Poseł ma dla nas ciekawą informację. Bardzo prosimy, panie pośle. Tässä on vielä kiinnostavaa tietoa. dire que finalement le débat tombe bien. J'avais prévu un événement sur le pastoralisme et l'avenir du pastoralisme. Tout... Niin, tähän laiduntamiseen, laiduntamiseen liittyen Oseerin alueella. Kiitoksia. Kiitoksia, että olette olleet täällä mukana tänään. Täällä koulutetaan nuoria nuoria Oserin alueella ja heille pyritään juurikin osoittamaan, että mitä tällä alueella tehdään ja valmistetaan ja mitä toimitaan. Tämä on erittäin tärkeää, eli tulkaa, tulkaa käymään tässä, esitetään näitä töitä, mitä siellä tehdään ja siellä on myös alueen tuotteita, joita voidaan, voidaan maistella ja Kiitoksia paljon. bardzo proszę. Two minutes for you. Okay. Kaksi minuuttia, kaksi minuuttia. No, so um, again. Vielä kerran. Kiitokset kaikesta palautteesta. Ymmärrän, että kun ympäristö ja maatalous puhuvat, usein puhumme toistumme ohitse. Meillä lähtökohdat ovat erilaiset. Ja nyt kun muutan asiakirjaa, niin pyrin ottamaan tämän kaiken huomioon, pyrin olemaan yksityiskohtaisempi erinäisistä asioista, joista oletin, että ne ovat tunnettuja ja pyrin muotoilemaan asiat enemmän maatalouden käsitteillä, pyrin olemaan konkreettinen toimien ja suositusten suhteen ja pyrin myöskin ottamaan esille susikannan hallinnan. Monissa maissa susikanta hallinta, on hallittu, monissa puolissa Euroopan maista on aktiivista kannan hallintaa. Ja monet asiat, joita on pitänyt oletuksina, niin aion ottaa ne esille eksplisiittisemmin. Viikon tai kymmenen kuluttua saatte uuden version raportista, joka vastaa ainakin joihinkin kysymyksiin. Mutta minä tiedän, että koskaan ei tule olemaan ratkaisua tähän konfliktiin, joka liittyy susiin. Ainoa, joka meillä on tavoitteena, on se, että me voisimme rajoittaa tuon konfliktin niin, että se pysyy sellaisen tapahtuu sivilistyneiden kanavien kautta. Kysymyy musimy wypracować rozsądne. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt lopetellaan tämä kokous. Ja toivottavasti saadaan hyvä ratkaisu aikaiseksi suusikannan hallinnoimiseksi ja muiden petoeläinten hallinnoimiseksi. Minkälaista eh, konflikteja ei ole maanviljelijöiden ja ympäristön välillä, vaan maanviljelijät työn, työskentelevät ympäristön hyväksi. Eli ei pidä luoda tällaisia konflikteja. No niin, huomenna meillä on tärkeä, tärkeä kokous, tärkeä aihe aamulla heti. Puhutaan ö, yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Eli tapaamme kello yhdeksältä. Oikein hyvää iltaa kaikille. Kiitoksia kaikille. Kaksi minuuttia ajoissa ennenaikaisesti lopetamme. Ja meillä oli erittäin tärkeä keskustelukin tässä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia vieraille, kiitoksia tulkeillekin, sanoi puhuja. Nähdään huomenna yhdeksältä.